Colleagues, can I bring the meeting to all? Hyvät kollegat, voinko nyt pyytää, että aloitamme pikkuhiljaa tämän kokouksen? Teillä on jaettu estyslista luonnossa. Olettaakseni se voidaan hyväksyä, eli kukaan vastusta. Hyvä, kiitos. Sitten Savantien voin todeta, että minun on ilo ja kunnia esitellä teille herra Käri, joka on Irlannin liikenneministeri. Ja tietystikin neuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa hän voi nyt kertoa meille Irlannin puheenjohtajakauden saavutuksista. Herra ministeri, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Ensiksi haluaisin kiittää Briania ja valiokuntaa tästä mahdollisuudesta palata Euroopan parlamenttiin arvioimaan Irlannin puheenjohtajakauden tuloksia kuljetus- ja turismisektorilla turvallisuustyöpaikat ja kasvu ovat olleet Irlannin puheenjohtajakauden ydinteemoja. Ja kuten tiedätte, kuljetuksella on olennainen rooli tässä Euroopan globaalin kilpailukyvyn ajajana ja yhteismarkkinoiden toteuttajana. Kuljetuksen alueella ehdottomasti tärkein prioriteetti on ollut turvallisempi, integroidumpi, tehokkaampi ja kestävämpi kuljetusverkosto Euroopassa. Tämän trion aikana, niin parlamentin aikana, olemme keskittyneet Äh, tähän bisnespuoleen lainsäädäntöä estyslistassa ja kohdituntavin tuloksiin. Ja tärkeä olettavuus tässä on ollut läheinen yhteistyö triokumppaneiden kanssa Lituen, Liettuan ja Kreikan kanssa. Ja näistä syystä eurooppalaiset verkot ja Euroopan yhdistämisväline ovat avoin tavoitteita. Ja olen iloinen, että me saamme TNT-sopimuksen aikaan ja olemme myöskin Euroopan yhdistämisvälineessä edistyneet. Mutta erittäin vaikeita asiakohtia, joissa kuilu parlamentin ja neuvoston välillä oli merkittävä. Tenteen alueella meillä on teksti, joka antaa kannustimia jäsenvaille tuottaa, saada aikaan tuloksia ja siinä on myöskin vankka, mutta toisaalta virtaviivaistettu ja alhaisilta ylläpitokustannuksella varustettu hallintajärjestelmä. Ja nämä tavoitteet ovat realistisia ja saavutettavia. Olen luottavainen, että me, meillä on tässä tulos, joka saamme uuden vaihteen päälle EUn kuljetusinfrastruktuurin kehittämisessä seuraavana sukupolvina. Haluan kiittää kahta esittelijää, Kumat Saakosia ja Ismail Ertuja, intensiivistä työstä ja heidän yhteisestä omistautumisesta tulosten tuottamisesta tässä monimutkaisessa kokonaisuudessa. Ja Euroopan ystävyysvälineessä tapasin esittelijä tänä aamuna ja on selvää, että olemme sitoutuneita kummallakin puolelta jatkamaan työtä tulosten saamiseksi Irlannin puheenjohtajakauden viime päivinä ja SEFin kokonaisbudjetti on paljon vähemmän kuin halusimme ja se merkitsee, että meidän täytyy uudelleen suunnata tavoitteita ja säätää kunnianhimoa tässä rahoitustukivälineessä. Kulutuksen alueella me pääsemme 99 prosentissa relevantista artikkeleista sopuun monissa avain laajalaisissa kysymyksissä, jotka liittyvät rahoitukseen ja ALV. -hän tämä kuljetusbudjetti tulee olemaan paljon isompi kuin nykyinen, niin se on asiallista että huomioon, kuinka paljon kunnianhimoa meillä on TNT-alueella suuntaviivassa. Olen luottavainen, että hyvä vuoropuhelu Rikkeen, Aila Senderin ja Valianin kanssa Itravaliokunnasta näissä kiivana kuuka- neuvottelukuukausina tulee tuottamaan reilun ja vaivan väärtin tuloksen kaikilla kolmella sektorilla. Kuten tiedätte, komission varapuheenjohtaja Kallastakin joukkoon Uusi ehdotuksia sen jälkeen viimeksi tapasimme muun muassa neljännen rautatiepaketin ja sekin on meille ensisijainen paketti, Otetaan huomioon sen vaikutukset kilpailukykyyn ja Euroopan rautatiesektoriin. Meillä on ilo kertoa teille, että viime viikkoon kuljetusneuvostossa saimme neuvoston sopimukseen ensimmäistä osasta pakettia, eli yhteiskäytettävyysdirektiivistä, ja ottaa huomioon, kuinka monimutkaista tämä on ja kuinka erilaisia etuja neuvoston pöydässä on tämä merkittävä saavutus ja luo eri, erittäin tärkeä kulmakivi, jonka ympärillä saamme konsensusta muissa osissa pakettia erityisesti poliittisista herkissä kysymyksissä, kuten radan infrastruktuurin ja kulutuksen erottamisesta ja markkinoille pääsystä. Ja tässä keskustassa ymmärrän, että esittelijät tulevat pistämään pakettia, joka esitellään sitten syyskuussa. Yhteiskäytössä pyritään kiihdyttämään hallinnosta teknisten esteiden poistamista alueella ja on erittäin tärkeää virtaviivaista prosessia ja vähentää kustannuksia ja läpimenoaikoja, mitä tulee raideliikenne infrastruktuuriin ja kalustoon. Ja eh, tämä on kansallisen rautatieteollisuuden henkiämiselle tärkeää ja se on myöskin yhteiskulutusten ja Euroopan välisten kulutusten kannalta. Ja eh, meillä on tärkeää myös tämä turvallisuus Euroopan juna liikenteestä. Mä sitä säilyttää nämä avaintavoitteet, mitä tulee komission ehdotukseen, erityisesti menettelyjen harmonisointikriteerit ja aikataulut, kompromissin tarkastelulausekkeet mahdollistavat sen, että tämä puitteista voi edetä, mitä tulee eurooppalaisiin junien hyväksyntään. Ja tämä siirtymäkausi viideksi vuodeksi on olennainen osa neuvoston sopimusta. Täytyy todeta, että tämä on osa välttämättömiä kiivaita valmisteluita. Uusi rautatievirasto tarvitsee riittävästi henkilökuntaa ja resursseja, yhteistyösopimuksia kansalaisten viranomaisten kanssa ja sitten täytyy luoda kansainvälisiä turvallisuusviranomaisia. Yksityiskohdat uusista lupamenettelystä täytyy hyväksyä ja sitten täytyy täytäntöönpanella säännöt hyväksyä ja täytyy minä uskon, että riittävää joustavuutta on annettu jäsenvaltiolle silloin, kun kulutuskaluste on vain yhden jäsenvaltion käytössä. Mutta tällaisessa tapauksessa on kuitenkin hakemuksen tekijä päätöskysymys, haluaako se luovan kansalliselta virastolta vai Euroopan virastolta. Ja tärkeää että tässä on, että keskitytään hakijoiden ja toimijoiden tarpeeksiin ja kustannusten vähennyksen ja byrokratian vähentäminen ja aina kiinnitetään riittävästi huomiota turvallisuuteen. Toinen saavutus maanliikenteessä. neuvoston parlamentin välillä oli ajomittariasetus, joka on erittäin hyvä tulos Euroopan ma- maantiekuljetussektorille, meitä tulee ajomittaripetoksiin parantamaan kuljettajien työoloja, ja tämä lisää myös turvallisuutta ja kilpailua maanliikenteessä. Erityisesti haluaisin kiittää esittelijää Robert Tikauta hänen päättäväisyydestään saada tasapainoinen tulos tällä tärkeällä säätelyalueella. Ymmärrän, että tulette hyväksymään lopputekstin huomenna. Ja maaliikenteessä pysyäkseni me saamme neuvostossa viime viikolla sopimuksen liittyen öö, tiekelpo, liikennekelpoisuuspaketin kahteen viimeisen tekijään ja nyt Liettua voi tänne neuvottelu parlamentin kanssa kokonaispakotiteista ja tiedän, että tässä on kolme ja Savisaar Tuomas, Senelova ja Kuun. He ovat työskennelleet intensiivisesti ja rinnan näiden asioiden kanssa ja ovat sitoutuneita. Tämä tiekelpoisuus ja ajomittari jutut osoittavat, että olemme kaikki sitoutuneita liikennestandardien parantamiseen ja tämä on uuden teema. Ja me haluamme myös erityisesti välttää vakavia onnettomuuksia Dublinin onnistuneen konferenssin jälkeen. Meillä oli mahdollisuus kuulla konferenssissa reaktiota kautta jäsenvaltioon ja kansainvälisesti ja antaa myös enemmän näkyvyyttä tieliikenteeseen, jossa yleensä on keskitty tieliikenteen kuolemisiin. Olen oikein iloinen, että Rava Senelova oli täällä kuljetusvaliokunnan puolesta. Kävin myös epämuodollisia keskusteluja kuljetusministeriöiden kanssa liittyen tieliikenteen turvallisuuteen neuvostossa viime maalikuussa. Meriliikenteeseen liittyen olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota lähtökohtaisesti äh, meri työvoimaa koskevan yleissopimuksen ja erityisesti kahteen direktiiviin, jolla pyritään siihen, että EU on johtavassa asemassa paremman turvallisuuden ja työolojen takamiseksi tuhansille merenkulkille Euroopassa kautta maailman. Tämä lippuvaltio periaatteen täytäntöönpano direktiivi pitää huolen siitä, että EU-jäsenvaltiot seuraavat merenkävijöiden työoloja ja, ja elinoloja aluksella, jossa on noiden maiden lippu. Ja tämä sitten direktiivi pitää huolella, että äh, al- alukset, jotka käyvät EU-valtiossa, noudattavat tätä. Olen oikein iloinen, että olemme saaneet sopimuksen neuvoston ja parlamentin kanssa kummassakin tapauksessa. Brian oli esittelijä tässä satamavaltio kokonaisuudessa oikein iloinen, että hän on sitoutunut tulokseen. Voin kertoa, että keskustelut olivat vilkkaita, mutta loppujen lopuksi hyvin rakentavia. Ja Rova Beres, työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja, taas on käsitellyt tätä lippumaa esitystä ja olen oikein iloinen hänelle erinomaisesta yhteistyöstä. Riittävät työolot merellä on äh, pohjaan turvalliselle merenkululle Euroopassa. Tämä lainsäädäntö astuu elokuussa voimaan. Kansallisella tasolla ratifikaatio jatku, ratifiointi jatkuu monessa jäsenvaltiossa, koska sinne pitää noin sadan vuoden merilainsäädäntöä uudistaa ja voitte luottaa minun, että jäsenvaltiot työskentelevät kovasti aikataulussa pysymiseksi. Meillä on ollut joukko teknisiä, mutta tärkeitä kokonaisuuksia, joita olemme mielemme innokkaasti edistäneet. Meillä on ollut keskustelu tästä huvialusdirektiivistä. Ja sitä on ollut keskustelu kaksi vuotta, vaikka Tran ei ole tässä johtoasemassa. Se liittyy kulutukseen ja se, mitä se parantaa päästöjä vielä aluksista ja myöskin lisää koko Euroopan viejiä viemässä kolmasiin maihin. Ja neuv- Luxemburgin viime neuvostossa hyväksymme myös neuvoston tekstin uudesta merialan laitteistodirektiivistä, joka harmonisoi laitteet aluksilla. Ja vaikka se on ensi kädeltä hyvin teknistä abstraktia, sillä on erittäin suoria ja kouraan tuntavia vaikutuksia, erityisesti mitä liittyy tähän siniseen kasvuun ja myöskin tähän onshore meriteollisuuteen. Euroopalla on perinteisesti ollut johtava asema tässä merialalaitesektorilla. Se on on tärkeä ja se luo työpaikkoja ja innovaatiolla, kehityksellä ja tutkimuksella on tärkeä osa. me pitäisi edistää kasvua ja markkinoiden kunnan toimintaa. Me olemme olemassa tämmöisen ruorimerkin, jolla on osoittaa, että turvallisuusvaatimukset on otettu huomioon suunnittelussa, rakentamisessa ja suorituskyvyssä. Tämä ruorimerkki on samanlainen kuin tämä CE-merkki, joka on kaikissa kotitalouslaitteissa. Me olemme iloisia, että me olemme luoneet pohjan vastaisella neuvottelulla tällä alueella. Parlamentissa sitä, niitä vetää rikkeä. Me kiinnitämme sinne kasvanut Ilomin puheenjohtajakuuden yhdellä aluetta ja myöskin Atlantin alueen meristrategian osana Atlantisten kumppaneiden kanssa parlamentissa, komissiosta ja alueiden komitean kanssa. Toimintasuunnitelma, joka lanseerattiin korkean tason kokouksessa Galwayssa 24. toukokuuta, pyrkii luomaan kestävää kasvua rannikkoalueella ja viemään eteenpäin sinne tätä aluetta Atlantisilla jäsenalueilla. Se E, ensi viikon 25.6. tällaista asioiden neuvosto tulee puoltamaan sitä laisenta puolelta ehdotettu direktiivi merialueen alussuunnittelussa on ehdotettu neuvostolle parlamentille huhtikuussa no, maaliskuussa ja Irlanti on aloittanut keskustelua tästä ehdotuksesta ja tulemme siirtämään tämän asiakokonaisuuden lietolle joka pohjustaa keskusteluita valiokunnassa esittelijä Meissnerin pätevällä johdolla. Ja sitten ja me Euroopan satelliittinavigointijärjestelmiä. Olen iloinen, että meillä on parlamentin kanssa EUn säädöksestä, joka liittyy Galileon ja Egnoksen rahoitukseen ja hallintaan. Itra käsitteli tätä, mutta sillä on seurauksia ja sovelluksia kautta kuljetusalueen. Ja sitten herra Marinesko on myöskin tämän valikkoinen jäsen, ja haluaisin kiittää häntä voimakkaasta omistautumisesta. Säädöksen tarkoitus on luoda uutta rahoitus- ja hallintaa kehikkoa kahdelle Euroopan satelliittinavigaatiojärjestelmälle 2014-2020 rahoituskaudelle ja sen jälkeenkin. Ja allekirjoitus tapahtuu sitten, kun monimuotoinen rahoituskehitys on hyväksytty. Olemme myös ilmailurintamalla olleet kiireisiä. Viime viikolla saimme neuvoston hyväksynnä komission uudesta äh, tapahtumailmoitusasetuksesta, joka merkittävästi vaikuttaa turvallisuusjärjestelmää sektorilla parantaa huomattavasti tapahtumien ilmoittamista ja sikäli se antaa tärkeän näyttöpohjaisen proaktiivisen pohjan turvallisuuden hallinnalle. Tarkoitus on vähentää kuolentapahtumuksia käyttämällä siviililentopuolet tapahtumailmoituksia ja näin estämällä puutteita tapahtumasta ja korjataanko me puutteet. Koska lentojen määrä 2030 lähes tuplautuu nykyinen, ilmailualan turvallinen järjestelmä täytyy sopeuttamista, jotta pysymme liikenteen ennustetun kasvun vauhdissa. me turvallisuutta. Liettua tulee edistämään tätä ehdotusta seuraavaan vaiheeseen asti. Priorities of the presidency right here. No, puheenjohtaja, maan edustajalla ainakin ovat asiat oikeassa tärkeysjärjestyksessä. Missähän tässä mentiinkään? Liettua vietämme hallituksen seuraavaan neuvotteluvaiheeseen pohjatakaillaan. Ja olen varma, että teidän esittelijänne tässä kokonaisuus Harvard Virak on samanmielinen lainsäädännön tärkeyteen ilmailun kannalta. Me myöskin lanseerasimme keskustelut viime viikolla komissioudesta ilmaliikenteen matkustajahdotuksesta. Me kannatamme tavoitteita tästä asialla lentoyhteyden täytyy taata korkea suojelukuun matkasuunnitelmat. Muutamat toisaalta täytyy ottaa tämä, nämä taloudelliset vaikutukset huomioon sektorille ja pitää huolta, että lein, yrityksillä on harmonisoidut ehdot vapautella markkinoilla. Tässä pyritään selkeyttämään harmaita alueita sen tässä, joka on ostanut epäjohdonmukaisen ja löysi standardeihin lainsäädännön täytäntöönpanossa. Me pyritään myös vahvistamaan valitusten käsittelymekanismia lentoyhtiöiden ja kansallisten viranomaisten tasolla. Me tarvitaan tiettyisiä epätasapainoisuuksiin, jotka liittyvät nykykustannuksiin liittyviin velvoituksiin, jotka liittyvät poikkeuksellisiin oloisiin. Siinä otetaan huomioon myös yksityiskohtaisempia sääntöjä nykysääntöihin, kuten informaatiosääntöjen apu, apu, oikeuteen apuun ja korvauksiin, ja sitten uusia oikeuksia liittokuvuuteen ja musiikkiin soittimiin liittyviä komission liittyen yhteisen eurooppalaisen taivaaseen. Tuli liian myöhään, jotta saisimme edistää sitä, mutta se aina kiinnostaa ja meidän täytyy kaikkien tiukasti työskennellä lähitulevaisuudessa aiheen parissa. Eurooppalaisten kansalaisavuuden puitteissa tällä ehdotuksella on merkittävää kaikua. Meidän puolesta me jatkamme ajan käyttämistä pohjohtakauden lähiviikkoina, jotta ehdotus menee hyvässä kunnossa liettualaisille. Tiedän, että valiokunta on nimittäin Georg Bachin esittelijäksi ja käytte, käsittelitte tätä asiakokonaisuutta rinnakkain, mikä helpottaa. Olemme aloittaneet neuvostossa keskustelua myös toisesta tärkeästä kokonaisuudesta, jolla on merkittävästi vaikutuksia kulutuksen ulkopuolelle tämä puhdas, puhtaat energialähteet. Tarkoitus on lopettaa riippuvuus fossiilisista polttoaineista, vähentää päästöjä, kulutusalallakin nopeuttamalla vaihtoehtoisen polttoaineiden ja ajoneuvojen käyttöönottoa. Ja tämä rohkaisee maksun käyttöön ja myöskin infrastruktuurin luomiseen uusintulle polttoaineille. Ja siinä myöskin pyritään infrastruktuurin maksuihin sähköautoille. Otan huomioon, että, että tässä on erilaisia näkemyksiä kustannuksista ja täytyy myöskin miettiä että näitä tavoitteita, deadlineja ja tässä on myöskin valideja kysymyksiä standardeihin ja teknis- teknologian liittyen, ja ne täytyy ottaa huomioon. Ja omasta puolesta suhtaudun tähän ehdotukseen sillä että se on erityisen tärkeää. Ja me, ne täytyy ottaa vankaa asemaa tässä. Ja sitten Fidanza esittää tätä. Ja tässä on tärkeitä keskusteluita, jotka tapahtuvat täällä tänään ja huomenna. Millä ne varmaan kouluttaa liettualaiset kumppanit ovat myöskin priorisoineet tätä seuraavat kuusi kuukautta. There were other... Tietysti käsittelemme muitakin asioita, joiden suhteen olisimme halunneet saada aikaan edistystä, mutta eräistä syistä, meistä riippumattomista syistä, emme pystyneet edistymään samaan aikaan. Yksi näistä on lentokenttäpaketti. Kuten te tiedätte, neuvosto oli ottanut poliittisen kannan kaikkiin kolmeen elementtiin tässä paketissa. Siitä huolimatta parlamentin kanta kokonaispakettiin ei ollut tullut selväksi huhtikuuhun mennessä. Ja silloinkin kun on kyse tnt verkosta ja TNT-verkosta verkkojen Euroopasta, toivon, että näitähän pidettiin tärkeimpinä asioita. Mitä tulee matkustajalusten turvallisuuteen, Blue Belt-aloitteeseen ja ilmailualaan ja yhteiseen ymmärrykseen CESAR-ohjelmasta, nämä ehdotukset ovat edelleenkin harkintavaiheessa, ikään kuin haudontavaiheessa, ja komissio pikapuolen tulee julkaisemaan näistä jotakin uutta. Näin olen käsittänyt vielä sitten jotain matkailusta, joka tietysti on tärkeä osa teidän ja minun toimialani. Matkailu kautta Euroopan uuden merkittävää toimintaa ja usein ihmiset, joilla on hyvin vähän muita mahdollisuuksia, vaikka taloudellisesti vaikeassa asemassa, pitää ottaa myöskin huomioon. Puheenjohtajakaudella saatiin aikaan edistystä Kosme-ohjelman saralla ja samalla pyritään luomaan mat- matkailualallakin kasvua työllisyyttä. Kollegani Bruton, joka on työasioista vastaava ministeri, työ- ja yrityselämästä ja innovaatiosta vastaava ministeri johti tämän asiasta tässä tiimalta keskustelua ja edistys saatiin aikaan. Matkailu käsittelevä työryhmä tarkasteli huhtikuussa kulttuurin ja matkailun välistä suhteetta ja samalla pohdittiin myöskin kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna sitä tapaa, jolla voitaisiin kulttuuriperintöä käyttää hyväksi matkailun edistämiseksi. Viimeisten viiden puolen kuukauden aikana nyt olen käsitellyt saatua edistystä. Neuvoston puolella kuudesta liikennäisestä viidestä muusta poliittisesta asiasta saatiin sopimusaikaan liettualaiset ystävämme voivat sitten jatkaa työtä siihen, siitä, mihin me saimme työn saatettua työn nyt hyvällä pohjalla. Keskityn nyt lähinnä bisnespuoleen ja toivottavasti omaksuin tässä pragmaattisen käytännönläheisen ja ammattimaisen lähestymistavan esitellessäni ohjelmaamme. Olen erittäin iloinen, mikäli voin jatkossakin tehdä. Olen erittäin iloinen siitä yhteistyöstä, jota pystyin harjoittamaan liikennevaliokunnan kanssa ja teidän esittelyiden kanssa sen, kun on kyse tärkeistä asioista. Erityisestikin haluaisin kiittää valiokunnan sihteeristöä erittäin asiallisesta ja ammattimaisesta yhteistyöstä, josta neuvosto kautensa aikana pystyi nauttimaan. Kiitos paljon. Yeah, thank you very much. Kiitoksia paljon Ennen kuin annan puheenvuoroa koordinaattoreille, haluaisin omasta puolestani kiittää teitä ja teidän henkilöstönne ja pysyvää edustajanne täällä käydystä keskusta. Keskustelut todellakin olleet vilkkaita, mutta loppujen lopuksi edistykin saatiin aikaan, erityisestikin mitä tulee satamavaltion valvontaan. Ja varmaan arvasittekin, että mikä tämän Irlannin alueen, merialueen ulottaa Pohjois-Englantiinkin, niin sitähän tietysti etukäteen tästä tulisi vilkasta keskustelua. Korjaan tuosta kukin kolme minuuttia puheenkaan ja kaksi minuuttia muille. Tika, Komitsakos, Higgins ensin. Haluatko joku muu vielä puheenvuoron? Eli halua, niin edetään tässä järjestyksessä, joten ensin Mathieu Grosch, joka on kansanpuolen koordinaattori. Kolme minuuttia, alkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä esityksestä. Eli haluaisin sanoa, että te olette pysyneet pienten maiden perinteissä, eli pienet maat ja suuret menestykset. Eli siitä EPP nimissä haluaisin onnitella teitä ja myöskin teidän tiimiänne. Teillä oli hyvin kunnianhimoinen ohjelma, kuten sanoitte, ja se olette hyvin, hyvin hoitaneet sitä. Erityisesti täällä parlamentissa on nyt sellainen vaikutelma, että neuvosto haluaa hoitaa kaikki omat omissa maissaan eikä niinkään Euroopan tasolla. Ja tässä on nyt tehty tärkeitä askelia tärkeillä alueilla. Ja tätä täytyy korostaa, kun nyt elämme aikoja, jolloin tulee hyvin paljon kielteisiä uutisia. Mielestäni kaikkein tärkein ovat nämä Euroopan laajuiset verkot, verkkojen Eurooppa-ohjelma. Ja toivottavasti tämä menestyy edelleen ja toivomme, että tämä saadaan kunnolla päätökseen. Minun mielestäni tämä nyt ei teitä koske, mutta seuraavina vuosina liikkuvuus, liikenne ja talous Euroopassa ovat hyvin keskeisiä ja tämä on hyvä esimerkki eurooppalaisesta politiikasta. Neljäs rautatiepaketti mielestäni on yhtä tärkeä. Jos me odotamme rautateiltä sitä, että ne pärjäävät paremmin, niin sitten tietysti saada aikaan kasvua, työpaikkoja ja tällöin voidaan myöskin liikkuvuutta parantaa. Ja sitten me haluamme aikaan paketin, Tämä nyt on ihan normaalia. Eli paketin, jossa on intertoimivuus mukana ja teknologia, se on keskeinen tehtävä. Ja jos tätä ei paranneta, niin sitten laajasta ei ole paljon hyötyä, mutta tämä on meille tärkeä paketti. No sitten meillä on ollut keskustelua maapallohuolinnasta, lähtö- ja saapumisajoista, ilmaliikenteen melusta, niin ehkä te nyt ette vielä pystyneet hoitamaan tätä pakettia loppuun, mutta toivottavasti toivottavasti tämä onnistuu lähiaikoina. Ja sitten jos vielä pysyn tällä alueella, niin haluaisin korostaa, tämä nyt ei ole teidän mikä tietenkään, mutta tämä Euroopan yhtenäinen taivas, Single European Sky, siellähän oli näitä erilaisia lohkoja, joita tuettiin, ja nyt täytyy tehdä uusia ehdotuksia, koska jotkut maat eivät näitä ole noudattaneet. Ilmailun alalla meidän täytyy toimia tehokkaammin, turvallisemmin ja ympäristöystävällisemmin. Ja mielestäni tämä viesti täytyy vielä lähettää neuvoston suuntaan. Ja mielestäni te olette näin toimineet monta kertaa. Kysehän on meidän työmme ja teidän työn uskottavuudesta. Se, mitä tänään päätetään, niin se pannaan huomenna täytäntöön. Sitten sosiaalialalla te olette puhuneet turvallisuus- ja tehokkuuskysymyksistä ja merikysymyksissä. ohjelmassa ne oli mukana myöskin tämä, ja siellä on ollut painopistealueita ja myöskin muilla alueilla. Ja sitten lopuksi vielä haluaisin kiittää teitä työstä, ja varmaan kollegani täällä, jotka ovat esittelijöitä ja ovat edelleen, käyttävät myöskin vielä puheenvuoron. Kiitos. Mr. Alcatroy, three... Alcatroy, kolme minuuttia. SND-ryhmän nimessä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerille ja koko hänen joukkoilleen erinomaisesta työstä. Kaikki oli vielä saatu hiottua loppuun. Meillä on kuitenkin vielä kuukauden loppupuoli aikaa ja toivottavasti tässä saadaan nyt aikaan jotakin taseessa vielä. Lähinnä eten tässä nyt verkkojen Eurooppa-välinettä huomispäivänä tästä järjestetään dialogi nähdäkseen. Toivottavasti silloin sopimukseen myös päästään. TNT-suuntaviivojen osalta sopimukseen on jo päästy ja uskoakseni nämä kaksi asiakokonaisuutta muodostavat erittäin tärkeän paketin, joka pian saadaan toivottavasti hiottua loppuun. Tärkeää tässä yhteydessä on nähdäkseni ajatus, että meidän todellakin täytyy investoida tulvina vuosina eurooppalaisiin verkostoihin. Tietystikin luotamme tässä teihin ja teidän kollegoihinne valtioiden hallitusten päämiehiin. Toivottavasti liikennealan budjettia voidaan lisätä niin paljon kuin vain mahdollista. Aina tavoitteisiin ei kuitenkaan päästä. Päivänän oikein totesitte, että meistä saatiin aikaan esimerkiksi ajopiirtureiden osalta ja satamavaltiovalvonnan osalta huolimatta ongelmista neuvoston tasolla. Nähdäkseni kaksi tärkeintä osa-aluetta, joilla tulevina kuukausina täytyy ponnisteluita nopeuttaa vielä, ovat ensinnäkin ilmailuala. Tämän oikein totesitte, että siellä maahuolentapalveluiden puolella on vielä ongelmia. Meillä on oma kantamme parlamentissa ja meillä on neuvottelumandaatti, joka neuvottelijoimme on annettu ja neuvostelun oma mandaattinsa. Mutta milloin sitten so- neuvotteluihin päästään, se on eri asia. Matkustajien oikeudet ovat toinen asia kokonaisuus, jonka osalta täytyisi ilman saada lisää valotusta asian kohdalle. Kaikki ihmiset katsovat, että tämä asia koskettaa heitä ja tietystikin haluamme kunnollista lainsäädäntöä tälle ihmisiä lähellä olevalle alueelle. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Euroopan parlamentissa on vuosikausia jo kuultu erinäisiä lupauksia, joista ei kuitenkaan ole päästy puusta pitkään. Olisin toivonut, että varsinkin tuolla alalla olisi saatu enemmän edistystä aikaan teidän kaudellanne, koska te voitte havaita, kuinka paljon rahaa voisi säästyä, mikäli käytettäisiin mittakaava etua hyväksi ja myöskin ilmasto säästyisi. Eri liikennemuotojen yhteen toimivuus on tietystikin toinen sara, jolla työtä vielä riittää. Me olemme pyrkineet rakentavalla tavalla myötä vaikuttamaan tuohon keskustelun. Rautatiepaketti täytyy saada oikeille raiteilleen. Liberaalien puolesta Ruva Meisner, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri tästä yhteenvedosta puheenjohtajakauden töistä, joka on vielä päättymässä liberaalin puolesta haluaisin myöskin kiittää teitä. Tuli jo esille, että Irlanti ei ole mikään suuri maa, mutta on voitu nyt huomata, että te olette hyvin kokeneita Euroopan neuvotteluissa. Ja kolmikantaneuvotteluissa tämä kävi selväksi ja me olemme edenneet hyvin paljon ja haluamme huomata, että tällä kaudella on tosiaan saatu paljon myönteistä aikaan. Ja moni asia on onnistunut hienosti. Eli tietysti meillä kaikilla on samoja asioita takaraivossa, jotka te olitte ottaneet sille Euroopan laajuiset verkot, verkkojen Eurooppa. No, olin nyt ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa, mutta ensimmäistä kertaa olen huomannut, että kaikki poliittiset ryhmät ovat pitäneet komission ehdotusta hyvänä. Se oli ikään kuin metrokartta eurooppalaisista toiveista ja sitä on nyt myöskin rahoituksen puolelta työskennetty. No, De Backer on hoitanut näitä asioita parlamentin puolelta ja tietysti olisi hyvä, voin olla samaa mieltä siitä, että mikäli saamme tälle mahdollisimman paljon rahaa monivuotisesta rahoituskehyksestä, koska tämä hieno suunnitelma, eli miten Euroopan infrastruktuuri voidaan parantaa, niin se riippuu myöskin siitä, millaista rahoitusta siihen saadaan. Se on keskeistä. No sitten puhuttiin tästä eurooppalaisesta alueesta, Green Power Transport, eli nämä ovat asioita, joista vielä kiistellään, mutta Liettu jatkaa sitten näiden edistämistä. Sitten digitaaliset ajopiirturit, itse olin mukana tässä. Me olimme onnellisia siitä, että kaikki parlamentin vaatimat eh, poikkeukset menivät läpi. Ja tiedän, että te veditte neuvotteluita ja teitte sen, mitä mandaatin puitteissa pystyttiin tekemään. Ja joskus tietysti neuvostosta olisimme halunneet vähän enemmän vastaantuloa kuin miten kävi, mutta te nyt tässä olette hyvin vetäneet näitä neuvotteluita. Sitten merialalta. Tämän henkilökohtaisesti minulle erittäin tärkeä asia ja olen hoitanut näitä, koska olen Pohjois-Saksan rannikolta kotoisin sitten puhuitte näistä strategioista, te olette hyvin vietäneet sitä eteenpäin. Ja sitten Force Trade Control, te puhuitte tästä. Ja siitä esittäisin kysymyksen. Te sanoitte tästä merialuesäädöksestä, ja nämä neuvottelut on jo aloitettu, ja haluaisin tietää, mikä on Irlannin kanta tähän ehdotukseen. Tästä nyt vielä jatketaan keskustelua, mutta todellakin kiinnostaisi kuulla teidän kantanne. Ja sitten lopuksi ilmaala, lentokenttäpaketti. On harmi, että tässä ei ole päästy pidemmälle. Olisi ollut hienoa, jos tästä olisi voitu neuvotella, mutta tärkeää on vielä, kuten edeltäjä sanoi, meidän täytyy nähdä tämä kokonaisuus, Single European Sky-hanke. Tässä ei ole edistytty. Tiedän, että se ei ole Irlannin vika. Esimerkiksi Saksa on tässä jarruttanut ikävä kyllä, mutta kuitenkin meidän täytyy nyt panna hihat heilumaan, ja kuten Grosch sanoi, jos on allekirjoitettu jotain, niin sitten niiden asioiden puolesta pitää myöskin taistella. Ja me tarvitsemme yhtenäistä ilma-aluetta Euroopassa. Siihen liittyy esimerkiksi myöskin tämä lentokentäpaketti ja toivottavasti viettä näitä asioita tulevaisuudessa eteen, edelleen eteenpäin. Vihreiden nimissä puhumaan Michael Kramer, kolme minuuttia. Herra ministeri, kiitoksia teidän puheenvuorostanne. Tehän edustatte täällä neuvostoa, ettekä vain Irlantia, ettekä vain itseänne, vaan neuvostoa. Kaiken kaikkiaan olimme tyytyväisiä yhteistyön tänne kanssanne, mutta vielä puhuttiinkin oli tällä puhuttiin yhteisestä eurooppalaisesta ilmatilasta. Tulen itse Saksasta, niin josta on suorastaan uskomatonta, että ne maat, jotka liittyvät yhtenäisiin ilmailualueisiin, säästävät rahaa, päästöt vähenevät ja samalla lentojen hinnat laskevat. Tämä on win-win-win-win-win tilanne. Siitä huolimatta näitä fabbeja ei ole pistetty täytäntöön. Taikka täytäntöpanossa on puutteita. Mikäli Euroopassa laaditaan lakeja ja sitten katsotaan, että mikäli laista ei, ei pidä, vaikka on se itse allekirjoittanut, niin sitten sitä ei tarvitse pistää täytäntöön. Mikäli tällainen jatkoo, niin tämä vähentää Euroopan unionin uskottavuutta, eikä näin saa käydä. Vetoaisin teihin vielä viime päivinä toimikaudellanne. Toivottavasti saisitte nyt ne maat, jotka vielä pokotavat FAB-alueita nyt ymmärtämään, että nyt tällainen peli ei enää vetele. Toinen seikka, johon haluaisin puuttua, liittyy läheisesti rahoitukseen ja tietysti myöskin verkkojen Euroopan välineeseen ja Euroopan laajuisiin verkostoihin. Edellisellä rahoituskaudella komissio ja parlamentti päättivät, että 20 miljardia euroa halutaan näihin toimiin, mutta neuvosto sitten pakotti meidät hyväksymään 8 miljardia, mutta yhtäkään projekteja ei ole perutettu eikä tukekään ole keskeytetty. Päinvastoin jotkut maat ja jotkut Saksan osavaltiot sanoivat, että me olemme saaneet liian vähän, meillä on liian vähän rahaa, että Euroopan unionin täytyy auttaa meitä. Sitten kuitenkin, kun määrät on vähennetty kolmas, kolmas osaan, niin sitten ihmiset vaativat kuitenkin enemmän rahaa. Ei tällainen käy myöskään. Aikaraja, aikapaineet ovat valtavat ja mitä nyt sanoisin, tässä on toimittu kaikkea muuta kuin ihanteellisella tavalla. Jotkut on saatu 80 sivuisia asiakirjoja päivää tai paria ennen täysistuntoa. Ei tällainen myöskään ole hyväksyttävä toimintaa neuvoston puolelta. Se kun on kyse Euroopan välineestä ja verkon Euroopasta, näiden osalta haluaisin onnitella teitä. Mutta mikä minua nyt ärsyttää, on se, että nyt ei ole aikaa puhua konkreettisista hankkeista ja arvioida niitä Olemme sellaisessa tilanteessa, että parlamentissa olemme pitäytyneet siinä, että olemme, emme halua lisää hankkeita, koska rahaa on vähissä, mutta kuitenkin neuvosto tekee joka ikinen päivä uusia ehdotuksia. Saksasta tunnen tilanteen. Siellä on 27 merkittävä eurooppalaista satamaa. Schlesheim ja Wilhelmsheimista on jo puhuttu. Mutta nämä kuitenkin haluttiin ottaa listalle mukaan. Ja parlamentti tietystikin nyt valitsen sanani huolella. Mikäli parlamentti tässä noudattaa kurinlaisuutta, niin neuvosto kuitenkaan ei tätä periaatetta kunnioita. Tällaisesta emme pidä. Toivottavasti näin jatkuvasti käy tulevaisuudessa. Tietystikin voi aina esittää toimuslistan, mutta mikäli rahaa leikataan, niin sitten pitää kyllä tajuta, että ei se raha sitten riitä kaikkeen. Rouva Foster, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos ministerille tästä kertomuksesta. Tartun siihen, mitä Michael juuri sanoi. Jäsenvaltiolle on, on hankala, kun ne ryhtyvät puheenjohtajamaaksi. Kaikki ovat ku, liian kunnianhimoisia, joskus vähemmän on enemmän. Joskus ne keskittyisivät vähän vähempään määrän projekteja. Se voisi olla helpompaa, koska hallitusten työtaakka ja sihteeristön työtaakka on valtava. Tämä yleisenä periaatteen pidän niin keskittymistä yrityksiin kuljetusalalla ja bisnekseen. Kaikkeen emme voi tarttua, mutta kentällä on tervetullut se, että neuvosto sai ajamittareista sopimuksen. Täällä oli kummat ongelmat. Oli helpottava minun kannalta saada tämä. Ja huomenna tästä äänestetään. Tervetuloa myös, kuten parlamentaarisen intergrupin varapuheenjohtajana, ilmatilaryhmän puheenjohtajana, on helpottavaa, että Egnoksen ja Galileon sopimukset on tehty. Meillä on iso se, teollisuus ja me teemme satelliitteja muuta. Ja siitä tapahtuma-ilmoituksista. Minä olin alkuperäinen esittely kymmenen vuotta sitten, että mä vaan vahvistan sitä, sitä. Meillä on tämä järjestelmä Irlannissa jossakin museisen valtiossa On tärkeää, että asiat selkeytetään ja jatketaan tämä pohjalta ilman tällainen turhan liian normatiivisia. Ja sitten yhtenä eurooppalainen ilmatila. Toivon, että kun teidän tehtävänne loppuu. Pitäydytte lin, tiukalla linjallanne tämän teeman suhteen. Olen ollut esitellä tästä teemasta ja on tärkeää, että me jatkamme näitä toiminnallisia ilma, ilmailun blokkeja. On valtavasti hyötyä, että kaikki voittavat kautta Euroopan. voi salle sitäkin kidnappausta ja näitä Ranskan muiden maiden ilmaliikenteen tapahtumia tässä ollaan antauduttu kaikki kymmenen vuotta sitten allekin sopimuksen puhumme toiminnallista ilmatilaa kokonaisuuksista. Me puhumme, että me olemme johtavia kautta maailmaan. Me voimme myydä tätä kaikkialle. Joidenkin se välttämättä nyt herättävä kahvin tuoksuun. Tuo on teidän kantaa. Mistä sitten tähän ilmailupakettiin? niin olin sitä mieltä, että emme koskaan lentokenttäpakettia tarvinneetkaan. Se oli ajan suuntaa tämä slotteja, tämä lähtöjä, koska tämä paketti oli selkeä. Kaikki tietää, mitä tämä toimii, jos jotkut konnettorit eivät kyllä toimimaan, niin paine pitää poistaa, nämä ovat riippumattomia. Sama päät, äh, myöskin melu, me noudatamme ikälinjaa linjaa tasapainoisuudesta. Me pääsemme tästä läpi ja sitten maa huolinta. En nosta ketään sormella, mutta Frankfurtissa meillä on ongelmia, että tulevaisuudessa jäsenvaltioita, joilla on ongelmia, niin komissio voisi hoitaa omat siellä, eikä sitten repiä meitä mukaan. Useimmat ovat jo yksi vapautuneet markkinat, eikä voisi haittaa meitä tippaakaan useimpia. Ja sitten jotkut loppukohdat. 201 matkustajaoikeudet. Me tarvitsemme vähän selkeytystä tulivuoden tuhkailijoiden geokäsitteen kanssa, mutta tässä on quid pro quo tapahtuma. Me emme halua yrityksiä konkurssiin. Meillä on lentäjiä, jotka tekevät työssä hyvin ja matkustajat pitävät niistä, joten tässä täytyy olla tasapuolista, mutta Varttavasti asiaa on kuitenkin käsiteltävä. Tässä on vähän muutakin jää käsittelemättä, mutta ESR-ryhmästä vain puolesta kiittäisin teitä työstänne ja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 siitä, miten se on sitoutunut tähän kysymykseen neuvotteluiden aikana. Ja myöskin haluaisin kiittää Irlantia työstä, jota se on tehnyt. Tämä on nyt neljäs puheenjohtajavaltio, jonka kanssa olen neuvotellut. Ja Irlannin päättäväisyyden ansiosta ja sen myönteisyyden ansiosta, jolla se on käsitellyt asiaa, nyt olemme saaneet aikaan sopimuksen. Erityisesti haluaisin kiittää kiittää erityisesti Anmari Smithia, mutta myöskin varjoesittelijöitä ja poliittisten ryhmien sihteeristöä. Ja myöskin haluaisin kiittää matkailuvaliokunnan sihteeristöä. Mielestäni aikaansaatu sopimus on hyvä, ja vielä kerran haluaisin onnitella teitä päättäväisyydestä, jolla olette tarttuneet neuvotteluihin ja siitä, että tämä asia on viety nyt päätökseen. Sehän on erittäin vaikea sekä teknisesti että poliittisesti, eikä siitä ollut helppo neuvotella. Kiitos vielä kerran. Thank you very much, Mr. Kumutsak. Kiitos sitten Kumutsakos. Kaksi minuuttia. Kiitos ministeri. Haluaisin heti onnitella teitä kahdesta syystä. Ensinnäkin me näemme kaikesta, että pohjoitakautenne on ollut erittäin tehokas kulutuksen alueella. Ja toiseksi te hallinnoitte pohjoittajata kunnioittamalla Euroopan parlamentin roolia. Yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa – Tämä on henkilökohtainen niin mitä tulee suuntaviivoihin ja muihin verkostoon. Kaikki panokset ovat tehokkaita ja mainitsin myös kaksi ryhmää tässä. Ensinnäkin haapa ja Monica Wallis. Heidän ryhmänsä näiden henkilöiden johdolla olivat erittäin tehokkaita hänen panoksensa merkittävää. Ja sitten eurooppalaisten verkkojen suuntaviivat. Niistä meillä on nyt sopimus. Ja tämä sopimus tulee kestämään. Mitään yrityksiä ei ole odotettavissa. Se tulee myöskin menemään täysistunnosta läpi. Ja pohjimmiltaan voitimme vedon koska eh, nämä verkostot selkeämmin osoittavat, mitä Eurooppa on. Nämä projektit tuo talouden kehittymistä mukanaan. 20 miljoonaa ihmistä, monet heistä nuoria, saavat hyötyä tästä. Ja suuntaviivat ovat tietysti kunnianhimoinen kuori ainoastaan, eikä mitään muuta, jollei rahoitusta ilmene SEFin muodossa, Euroopan yhdistymisvälineen muodossa. Joten kaikki, mitä voitte tehdä sopimuksen saamiseksi mahdollisimman pian ovat tärkeitä. Meillähän on nyt tekstit. Sen jälkeen tarvitaan vielä poliittista tahtoa täytäntöönpanoksi. Ja toivon, että tästä seuraa jatko puheenjohtajakautenen jälkeen. Mr. Higgins, two minutes, Jim. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, herra Higgins, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Herra Värikäri, kuunneltuani, tai kuunneltuanne puheenvuoroja täällä, te voitte uskoa, että teidän puheenjohtajakautenne on ollut erinomainen. Hyvin monia asioita oli ollut vireillä hyvin pitkään, ja niistä saatiin aikaan edistystä. Irlanti on pieni maa, joka tänä vuonna juhlii 40. Euroopan unionin jäsenyysvuottaan, joten puheenjohtaja kaudellanne hienolla tavalla hoidette asioita. Sataman valtion valvonta ja lippulevan valvonta ja myöskin toukokuussa aikaan saatu sopimus ajopiirtureista ovat hienoja saavutuksia. Esittelijät olivat erinomaisia, mutta kyllä teilläkin kunnia kuuluu. Neuvottelupöydässä oli erinomaisia henkilöitä. Andrew Smith, kuten Rovat Tikau totesi, ja nämä muut henkilöt toimivat erinomaisella tavalla neuvottelun yhteydessä. Ja varjo esittelijä, tai tehän olette kansallisen hallituksen varjoministeri, niin käytännössä kansallisen tätä tekevät paljon enemmän työtä kuin ministeri. Kuten täällä todettiin, eri, hienolla tavalla te hoidatte asioita ja huomenna äänestetään. Mitä jo piirtoreihin tulee? Rova Maister ilmaisi asian hyvin. Emme saaneet kaikkea, mitä halusimme. Tilanne ei ole täydellinen, mutta tilanne on kuitenkin paljon parempi kuin se, mikä se aiemmin oli. Enemmän poikkeuksia olisi haluttu ja jotkut halusivat enemmän taannehtivuutta ja vahvempaa sääntelyä. Mutta oli miten oli. TNT-verkostoista myöskin merkittävä edistystä. Kaiken kaikkiaan neuvoston omaisella tavalla on sinulle tällä teitä ja teidän työtoveritanne Liettua nyt ottaa ensimmäistä kertaa puheenjohtajuuden kontolleen Liettuan liikenneministeri Eera Sinkavikassa ottaa hoitaakseen nämä asiat 13 päivän kuluttua. Ne ovat erittäin kunnianhimoisia asiakokonaisuuksia. ilo mielin jäämme odottelemaan tulevaa. Ja herra Simpson puheenjohtaja tietää, miten homma hoidetaan. Hän toimii aina järkevällä tavalla, joten jälleen kerran kiittäisin teitä, teidän työntekijöitä ja kaikkia muitakin erilaisista yhteistyöstä. Kiitos paljon. Amen. Toista varmaan puhuneet vielä pitempäänkin, mutta en minä tässä nyt viittinyt nuijaa, viittinyt nuijilla kopauttaa. Sitten komission puolelta Rova Jäger, olkaa hyvä. Kiitoksia, että komissio saa puheenvuoron. Mekin haluaisimme nyt kiittää puheenjohtajavaltiota, Irlantia, ministeriä hänen koko tiimiään kolme heistä jo mainittiinkin täällä. Viimeisen kuuden kuukauden aikana olemme tehneet kovasti töitä ja haluaisimme onnitella teitä menestyksekkäästä työstä. Kuten sanoitte, oli nämä TNT-verkot ja sanoisimme, että kova työne on ollut keskeistä, jotta on saatu aikaan sopimus parlamentin ja neuvoston välille. Ja nyt toista, toisen kerran er, puheenjohtajavaltio Irlanti on käsitellyt näitä TNT-verkkoja. Samoin oli vuonna 2004, jos oikein muistan silloin onnistuitte tämänhetkisten sääntöjen osalta, joten tämä on teidän erityisalanne ja onnittelut tästä. Huomattavaa menestystä tapahtui myöskin SEFin osalta, ja teillä on vielä kaksi kokousta, kaksi viikkoa aikaa saada tämä päätökseen, ja menestys on ihan kulman takana tässäkin asiassa, ja haluaisimme rohkaista teitä viemään tämä asia päätökseen. Sitten on kaksi sopimusta liittyen MLC-kysymyksiin ja sitten on viisi asiaa liikenneneuvostossa vireillä. Ja on ollut ilo tehdä yhteistyötä kanssanne. Olemme tehneet yhteistyötä ITS, turvallisuus- ja tiekysymyksissä. Ja Irlannin hallinto jälleen kerran on osoittanut, että pieni jäsenvaltio voi saada aikaan suuria asioita neuvoston puheenjohtajavaltiona ja odottelemme sitten seuraavaa puhetta kautta ja toivotamme heille lykkyä, tykö ja menestystä, joten nähdään sitten seuraavalla puheenjohtajakaudella. Kiitos. Kiitoksia paljon komission jäsenelle tai komission edustajalle. Eino Kanantelin puheenvuoron, herra ministeri. Totesi, että meillä on tällä vierailijaryhmä. Yleensä toitan vierailut aina tervetulleeksi. Tällä kertaa on kyse Rova Barbara Weilerin vieraista. He tulevat Eschwegin alueelta saksan kieli, niin nyt ei ole parasta mahdollista, mutta he edustavat täällä maaseudun naisia tuolta alueelta. Hessenin osavaltiosta he tulevat, ja joten lämpimättä tervetuloa toivotukset teille tänne liikenne- ja matkailun valiokuntaan. Anteeksi, kuinka? Minulle todettiin, että minun täytyy mainita Frankfurtkin, mikäli, mikäli mainitsen Hessenin. Eshvikistä kuitenkin ne tulevat. Nyt te voitte vastata esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Olen ollut täällä itse pitkään puheenjohtajana ja kukaan ei ole kyllä koskaan saanut niillä mitä tervetuloa toivotusta kuin te täällä. No, ehkä tässä hieman ennakoin puheenvuoroa, mutta joka tapauksessa puheenvuoro on nyt teidän, olkaa hyvä. Thank you all very much. Kiitos Brian, parin, parin asiaa tartun Kiitokset ystävällisistä sanoista, jotka kohdistuvat Irlannin puheenjohtajakauteen. Arvostamme niitä kovasti ja sitä alusta aloittain hän sanoi rautatieliikenteeseen liittyen ja neljänteen rautatiepakettiin, että hän haluaa taata, että meillä on aita paketti. Voit olla varma, että me olemme ihan samaa mieltä. Mielestäni oli järkevää kuitenkin aloittaa yhteiskäytettävyyden teknisistä puolista, josta nyt on saatu sopimusneuvostossa tällaista liittoa tulee siirtymään turvallisuuteen ja sitten rautatievirastoon asetukseen. Näin on ainakin tämä tekninen pilari tämän parlamentin mandaatin aikana toivottavasti. Al-Hadrawi mainitsi SEFin ja meillä on näyttelyt huomenna ja lähiviikkoina ja senkin jälkeen neuvotteluita on sopimuksen aikaansaamiseksi. Olemme siitä innostuneita ja ja Liettua jatkaa tästä verkkoille Euroopasta. Saattavat kuitenkin priorisoida lentomatkustajan oikeuksia. Ne on ollut asti enemmän vaikutuksia kuin lentokenttäpaketilla nykymuodossa. Ramaisner ja Al-Hadrawi ja Kamsakos mainitsivat myöskin monivuotisen rahoituskehyksen ja sen vaikutukset ja sen vaikutukset verkkojen ja Euroopan välineeseen. voin olla varma, että viesti, alkaa aina entä Kenille pääministerille, että hän sanoa, että kenttäkö huomiota kulutukseen ja energiaan. Ja yhdistää edes sen siihen, että kaikki joustavuus Euroopan budjetissa tuolla alueella, sitä pitäisi voida käyttää uudelleen verkkojen Euroopan välineeseen, jos varjoja käytetään liian vähän, mutta tämä nyt ei ole täysin minun päätettävissä. Ja sitten täällä mainittu tämä integroitu rannikkohallinnointi. Ja me olemme pyrkineet parhaamme tekemään puheenjohtajakaudella tänä aikana. Näytellä kannattiin heti, kun komissio hyväksyi ehdotuksensa neuvoston reaktiot olivat vähän sekalaiset. Kaikilla alueilla ei ole ollut niin hirveästi ja monilla jäsenvaltioilla on huolta suhteellisuusperiaatteen suhteen, mitä tulee integroituun rannikon hallinnon kanssa meillä on jotakin yhteisiä huolenaiheita Irlantina. Irlannilla on pitkä rannikko kuitenkin ja me ymmärrämme, mitä arvointegroilla meripolitiikalla on sinisen kasvun kannalta. Herra Kramer varmasti puhui kaikkien meidän puolesta, kun hän ilmaisi turhautumisensa sen suhteen, että olemme edistyneet hitaasti eh, eurooppalaisen yhteisen ilmatilan suhteen ajatellen hyötyjä eurooppalaisille. Komission ehdotukset tulevat vasta ensimmäistä kuudetta ja me vasta tarkastelemme tässä vaiheessa niitä. Neuvostossa ei ole ollut tarpeeksi aikaa keskustella niistä. Ja olen kovasti samaa mieltä Rava Fosterin kanssa, kun hän sanoi, että meidän ei pitäisi ajautua raiteilta, kun jotkut pyrkivät enemmän suojelemaan omia etujaan pikemmin kuin Euroopan kansalaisia tenteen suhteen, eurooppalaisten verkostojen suhteen. Tuolla sanotaan, että on liikaa projekteja. Kyllähän se perääkin on, mutta muistuttaisin, että jäsenvaltiot artiklan 7 kautta päättävät, mitä tähän kuuluu, mitä ei. Ja niitä on sitä sovittu, mutta tämä on ollut vaikeata on ollut vaikeaa ministeriöiden kotimaisten intressien vuoksi. Mitä enemmän niitä lisää, niistä enemmän halutaan, mutta me olemme keskittyneet käytäviin ja rajat ylittäviin projekteihin ja e- erittäin ruuhkautuneisiin reitteihin, kunhan nyt Suomessa saadaan aikaan. Sen täällä mainittu digitaaliset ajamittarit ja saamieltä tulos on oikein hyvä. Odotan täytäntöönpanoa ja ja lopuksi haluan kiittää jäseniä, että mainitsitte Mick Harperin, Mark Wallisin henki, henkilöstömme, mutta meillä on myös muuta henkilöstöä, joka on auttanut puheenjohtajaa tehtävissämme. Meillä on myös harjoittelijoita. Heidän panoksessa on ollut oikein hyvä, ja kuten monet mainitsivat, Irlanti on pieni maa. Mutta meillä on kokemusta puheenjohtaja maana. Me suhtaudumme tähän bisneksenä asiapohjalta eikä niinkään kansallisten etujen ajamisena. Ja minun tehtävä ministerinä on ollut oikein mukavaa tässä. Kiitän se kaikkia työstä ja, ja kiitän kollegoita Liettoissa ja puheenjohtajakautensa alkaa parissa viikossa. Kiitoksia paljon, herra ministeri. Ja voimme toivottaa teille onnea ja menestystä vielä puheenjohtajakautenne loppupäiville. Ja sitten kun Irlannin puheenjohtajakausi päättyy kesäkuun lopussa, hyvää jatkoa. Kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään ja kerroitte meille, missä nyt mennään. Tämän parlamentin viimeisten 12 kuukauden aikana ilmeisesti teidän yhteistyöiden kanssa jatkossakin minun mielestäni perustat erittäin kaunista osaa Eurooppaa, Irlantia. Kiitoksia teille vierailustanne. Okay, colleagues. No niin, hyvät kollegat. Voisimmeko nyt siirtyä eteenpäin esityslistalla? Kyse on säädösvallan siirron seuranta. Valikuntamme on RQ yhdessä El Kadrauin kanssa. Kumpi tästä puhuu ensin, Werner vai? Schwierigen. Eli aloitan nyt tästä vaikeasta tilanteesta delegoidut säädökset, valiokunnan lausunto, oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintöön ja sitten säädösvallan siirto ja seuranta komission täytäntöpalvelun käytön valvonta jäsenvaltioissa. Ja aluksi toteaisin, että Lissabonin sopimuksessa tämän hetkinen komitologia mm, menettely, joka liittyy delegoituihin säädösten ja säädösten määrittämiseen. Siinä on määritelty, että kyseessä on tekninen eikä mitenkään poliittinen kysymys. Mutta ratkaiseva kysymys on, mitä asioita sitten tosiasiallisesti siirretään komissiolle ja kuinka kauan se kestää. Ja siksi on tärkeää, että me kehitämme nyt järjestelmän, screening-järjestelmän mielessä pitäen, että oikeudellisissa menettelyissä, kun kyse on säädöksistä, asetuksista tai direktiiveistä, niin meidän täytyy valvoa, millaisia toimivaltuuksia komissiolle annetaan ja kuinka pitkäksi aikaa. No, tällä päätöksellä on myöskin poliittista merkitystä ja delegoidut säädökset ja säädösvallan siirtäminen komissiolle. Siihen liittyy ihan käytännön syitä. Tähän liittyy se, että lakeja ja säädöksiä voidaan panna täytäntöön nopeammin. Tämä on meidän kannaltamme järkevää, mutta meidän täytyy myöskin mukauttaa toimintaamme Lissabonin sopimukseen, asetuksiin ja direktiiveihin. Ja meidän täytyy aina muistaa, että delegoidut säädökset on pidettävä mielessä. Ja säädösvallan siirtäminen komissiolle rajoittuu kuitenkin ainoastaan ei-keskeisiin lainsäädännön menettelyihin tärkeissä kysymyksissä. Eli meidän täytyy selkeästi määritellä, millaisia valtuuksia komissiolle annetaan. Parlamentti ja neuvosto näissä delegoitujen säädöksien ehdotuksissa ovat tehneet selväksi, että niillä on aina veto-oikeus. Eli nämä valtuudet on määritelty selkeästi, ne voivat olla erilaisia, ja me voimme sitten päättää, miten me toimimme näissä asioissa. Parlamentilla ja neuvostolla on lisäksi myöskin peruutusoikeus Ja erinäisissä tilanteissa se on myöskin tarpeen, jos havaitaan, että asetus tai direktiivi täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa ei saavuta sitä tavoitetta, joka oli parlamentin tavoitteena. Sitten nämä täytäntöönpanosäädökset tähtävät siihen, että tavoitteisiin todella päästään, ja parlamentti ja neuvosto ovat näissä asioissa eri lainsäädäntö asioissa mukana. Oikeudellisten asioiden valiokunta on perustellut 2010-2011 ja kollega Zayer on siellä edelleen esittelijänä. Ja 190-291 artiklat, jotka liittyvät Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen, ne ovat tässä pohjana. Ja niissä on valvontamekanismeja ja periaatteita, jotka liittyvät säädösvallan siirtämiseen. Ja tämän lisäksi valiokuntien puheenjohtajien kokous ja puheenjohtajakokous ovat tässä mukana ja niillä on samanlainen linja. Eli delegoidut säädökset ovat toivottuja silloin, kun kriteerit täyttyvät. Eli artikla 290 Lissabonin sopimuksesta on tässä ratkaiseva viime vuoden huhtikuussa puheenjohtajakokous ehdotti valiokuntien puheenjohtajien kokoukselle neljä vaiheesta lähestymistapaa, ja silloin tästä tehtiin päätös, ja olen tästä jo maininnut, eli että on systemaattinen screening-menettely lainsäädäntökysymyksissä, ja tässä toimitaan aina niin, että on varhainen varoitusjärjestelmä, niin tätä on kuvailtu, jotta myöskin parlamentti ja asiasta vastaavat virkamiehet eri valiokunnissa tietävät, mitä delegoituja säädöksiä komissiolla on käytössä ja mitä vaikutuksia niillä on. No sitten screening-menettelystä kerrotaan puheenjohtajakokoukselle kuukausittain. Ja sitten asia, jota Zairo valmistelut, se on saanut laajan hyväksynnän ja me olemme antaneet myöskin oman lausunnon siitä. Ja mielestäni se on ihan hyvä lähestymistapa sen suhteen, miten parlamentti varhaisessa vaiheessa on mukana komission toiminnassa silloin, kun edellekoituja säädöksiä käytetään, eli silloin, kun säädösvaltaa siirretään komissiolle. Eli voisin sanoa, että mitä tulee säädösalan siirtämiseen, delegoituin säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin. Tämä on jo kestänyt kauan. Se nyt näkyy myöskin neuvotteluissa ja on hyvin monia asioita, joita on valmisteltu ja jotka ovat liittyneet säädösvallan päätöksiin ja olleet niissä ratkaisevassa asemassa. Tämä liittyy veto ja voimme siis sanoa, että se, mitä Zairin mietinnössä on, niin me tuemme sitä 74 lainsäädäntökysymystä ovat olleet sellaisia, että niiden osalta säädösvalta on siirretty komissiolle. Ja kollega Alka Drau kertoo nyt hiukan esimerkkejä siitä, miten meidän valiokuntamme on ollut tässä asiassa mukana. Kiitos. Alka Draui, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Tämän äh, koko toimen tarkoituksena on ehdottaa jotakin parannuksia siihen lähestymistapaan, joka on omaksuttu tähän asiaan. Parlamentin täytyy voimakkaammin ottaa kantaa säännöksiin ja delegoituihin säädöksiin, niin kuin täällä tuli jo todettuakin. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, Meillä on nyt 74 lainsäädäntöaluetta, joihin voidaan soveltaa delegoituja säädöksiä, mutta yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että yhä vaikeammin on saada, vaikeampi on saada näitä asioita mustana valkoisella, joko komissio ei tee ehdotusta tai sitten neuvosto vastustaa. Esitämmekin kysymyksen Onko sopimuksen kirjainta nyt noudatettu? Kokkaus on jatkuvasti tarjonnut, että neuvotteluiden täytyy kiinnittää huomiota näihin seikkoihin. Ei tämä kuitenkaan tekninen seikka pelkästään, koska mikäli valitaan delegoitusäädös tai täytäntöönpanon säädös, tämä valinta merkitsee sitä, että parlamentti loppujen lopuksi voi esittää veto-oikeuden, taikka sitten toinen vaihtoehto on, että parlamentilla ei myöhemmin ole enää minkäänlaista valtaa eikä oikeutta. Ne ovat useinkin erittäin poliittisesti herkkiä kysymyksiä liikennevaliokunnassa, kuten hyvin tiedätte puheenjohtaja. Meillä on ollut erinomaiset perinteet sen osalta, miten suhtaudumme näihin asioihin joka ikinen viikko. Jäsenet saavat komitologia uutislehdykän, jossa he saavat, jonka avulla he saavat ajantasaista tietoa siitä, missä mennään. Valiokunta niin ikään kutsutaan aina mukaan, ei pelkästään koordinaattoreita, vaan koko valiokunta saa tietoa ja varmistetaan, että kaikki jäsenet voivat olla paikalla, koska me katsomme, että on erittäin tärkeää läheisesti seurata asioiden kehittymistä. Aina välillä saamme myöskin briefaus-asiakirjaa, jotka sihteeristö meille laatii. Sihteeristö ja esittelijät voivat niin ikään – tulla muiden valiokuntien kuultaviksi, mikäli katsotaan tämä tarpeelliseksi. Lisäksi meillä on kaksi komitologia esittelijää, joiden tehtävänä on toimia jonkinlaisena ennakkovaroitusjärjestelmänä muiden kollegoiden puolesta. Mik, mistä nyt kenkä puristaa? Kun on kyse screeningistä, tämä ei ole kovinkaan helppoa tarkastella näitä asiakirjoja, koska aikaa on yleensä liian vähän, joten meillä täytyy olla hyvin varaisessa vaiheessa jo mahdollisuus tutustua asioihin. Esittelyidenkin on joskus hyvin vaikea, tai useinkin hyvin vaikea, saada delegoituja säädöksiä nähdäkseen ennen kuin neuvottelut alkavat. Ja ainoa ratkaisu tällaisessa tapauksessa on, että pyritään itse lainsäädäntöön kirjoittaman asiat niin selkeän muotoon, että joustavuutta ei jää liikaa. Tässä lyhyt katsaus siihen, mihin me pyrimme lausunnollamme. Tästä tulee erittäin lyhyt ja ytimekäs teksti, koska sanamäärä on rajoitettu. Mutta ilomielle voimme lisätä sinne seikkoja, mikäli kollegat esittää tarkistuksia. Kiitos. Kiitos sitten Rova Meissner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijöille, kuunnelijalle Katrauille. Periaatteessa olen täysin samoilla linjoilla heidän kanssaan. Kyse on tosiaankin niitä delegoitujen säädösten osalta. Kyse on siitä, että täytyy tarkistaa, että ensinnäkin mitkä ovat parlamentin valtuudet ja millaisia ne ovat tulevaisuudessa ja millaista teknistä kehitystä ja innovaatioita sitten vielä tulee, jota ei voida ennakoida. Eli tässä täytyy olla jonkinlaista joustavuutta mukana. Ja sitten onko parlamentti aina kykenevä toteuttamaan rooliaan kun ajatellaan kuinka paljon meillä on henkilöstöä käytössä tai kuinka paljon ei ole. Eli on selvää, että olisi helppoa, jos kaikki olisi laissa, silloin tiedämme heti alusta pitäen, mistä on kyse, ja sitten myöskin mitä komissio voi ehdottaa tai suorittaa tulevaisuudessa. Mutta kun kyse on digitaalisista ajopiirtureista, niin me emme tiedä, millaista uutta teknologista kehitystä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, joten meillä täytyy olla tässä joustavuutta. Ja saman aikaan on myöskin niin, että osittain meidän täytyy miettiä näitä teknisiä kysymyksiä, eli vartaloskannerit. Nehän ovat hyvin poliittisia, kun ajatellaan niiden vaikutuksia kansalaisiin, ja ilman parlamenttia ei voida tehdä muutoksia. Eli on todellakin niin, että olen täysin samaa mieltä siitä, mitä esittelijät ovat työstäneet. Ja meidän täytyy muistaa, että Lissabonin sopimuksen nojalla – meidän roolimme parlamentissa on vahvistunut, kun ajatellaan päätöksentekoa, mehän edustamme kansalaisia, ja meillä pitää silloin olla mahdollisuus olla mukana keskusteluissa ja mahdollisesti myöskin vastustaa suunnitelmia, mikäli komissio haluaa puuttua näihin joustavuuskysymyksiin, ja meidän täytyy katsoa, onko tämä ihmisten kannalta hyvä asia vai ei. Edustaja Kramer. Kiitoksia Rova Lichtenbergin puolesta esittelyille erilaisesta yhteistyöstä. Tämä koskee sekä työkuntasäädöksiä että täytäntöpäinsäädöksiä. Parlamentissa kaikki eivät voi tutustua kaikkiin pieniin yksityiskohtiin, joten on täysin selkeää, että asiat täytyy hoitaa muutoin. Mikäli polttaa sormensa, niin sitten saattakin haluaa antaa koko tämän asian komission hoidettavaksi. Ja komissio pyrkiikin tämän. Komissio haluaa kahmia asioita yhä enemmän, niin että meillä olisi niitä asioita vähemmän hoidettavana, mutta tietystikin Lissabonin sopimus on nyt antanut meille lisää oikeuksia. Meillä on oikeus tulla mukaan, aina sen, kun on kyse yhteispäästä menettelystä. Meillä on ollut kuitenkin kielteisiä kokemuksia myöskin, e, esimerkiksi näiden nesteiden kuljetuksen osalta. Tänäkään päivänä emme voi ymmärtää miksi shampoo se joutuu luovuttamaan joskus lentokentän, joskus ei. Kukaan ei voi sanoa, ettemmekö olisi kärsineet ikävälläkin tavalla näistä toimista, mutta meidän täytyy varmistaa aina avoimuus ja se, että pystymme seuraamaan, missä mennään. Ja parametissa meidän täytyy olla valppaina, mutta emme kuitenkaan voi puuttua joka ikisen yhteiskohtaan, mutta meidän täytyy itse voida päättää, Onko kyse pienestä asiasta vai merkittävästä asiasta, ja meidän oikeuksistamme täytyy voida pitää kiinni, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Olipa sitten kyse delegoiduista säädöksistä tai täytäntöönpasäännöksistä. Meidän täytyy aina olla loppujen lopuksi vastuussa toimistamme. Just make some general Kiitos puheenjohtaja. Pari yleishuomiota, jotka eivät ole mitenkään liikkuvuuspääosastoa kohtaan ostettuja. Monet Brysselissä miettivät, miten me päädymme tähän tilanteeseen Lissabonin säädösten pohjalta. Ei siksi, että meillä on vammaksi näkemys, että komissio ehdottaa liian monia delegaatoja täytäntöönpanestuksia lainsäädäntöön. Tämä voi olla laiskuutta, joidenkin pääosastojen puolelta en tiedä, mutta jos niille ei ole ää, aikaa työstää peruslainsäädäntöä, ne jättävät sitten täytäntöpano tai delegoitun säädökseen asiat. Sitä me voi hyväksyä. Valiokunnat alkavat kaikki pohtia näillä linjoilla. Parlamentti tietysti suosi delegoituja säännöksiä ja neuvosto, kuten tiedämme, taas täytäntöpano säännöksiä. Mutta tarkastelua tekevät lähinnä jäsenvaltioiden asiantuntijat ja tuntuu vähän siltä, että he eivät ole mukana täytäntöönpanossa. Komission sitä, että komissio ehdottaa lainsäädäntöä, mutta he eivät ole siinä sitten työstämässä sitä. Joten tässä on tällaisia teemoja, jotka ovat läpikulkevia. Komission pitäisi mielestäni ponnistella siis kovemmin, jotta kaikki pohdittaisiin kunnolla läpi, ettei sitten vain pyritä hosumaan jotain läpi. Totta kai ihmiset ymmärtävät, että tässä on tämmöinen voimme tässä painaa kysymys, kiistää sitä, kuka tekee mitään, mutta pohjimmiltaan kysymys on siitä, että kun on ja mä kysymys neuvostosta ja muusta, niin sitten tehdään tällaisia tahmaisia kompromisseja, kukaan ei tiedä, missä mennään prosessin lopussa. Mutta meistä monissa pääosastossa pitäisi miettiä vähän tarkemmin, mitä parlamenttiin valiokuntiin ehdotetaan. Koko prosessi pitäisi harkitummin viedä läpi. Kiitos. Kiitoksia. Herra Volni, missä te olettekaan? Sieltä komission puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia. Komissio haluaisi vielä ottaa esille sen, että meistä tämä on hyvä tilaisuus nyt oppia kokemuksista, joita tähän mennessä on saatu. Meillä on suhteellisen hyviä kokemuksia uudesta järjestelmästä. Meillä on noin 60 delegoitua säädöstä ollut käytössä tähän mennessä. Ja niissä on ollut aika vähän ongelmia. Tulokset ovat olleet hyviä. Mitään vastalauseita ei ainakaan ole. Tietysti lainsäädäntöneuvottelussa on paljon ristiriitoja ja silloin komissio haluaa korostaa oikeudellisuutta ja perussopimuksia, kun katsotaan delegoituja ja täytäntöpanosäädöksiä. Ja siellä katsotaan sitten, mikä on laillisuustilanne ja sitten mietitään, mihin komission tulee ryhtyä. Viittaisin vielä avoimuuskysymykseen. Eli kun katsotaan täytäntöönpanosäädöksiä ja komitologiasäädöksiä, siellä on selkeästi todettu, mitä tietoja täytyy julkistaa ja toimittaa lainsäätäjille komitologia rekisterin välityksellä. Ja meillä on nyt myöskin kokemuksia delegoidusta säädöksistä. Eli kun komissio valmistelee delegoituja säädöksiä, se kuulee erityisesti asiantuntijaryhmiä ja aina, kun sitten on tietoja ja asiakirjoja, joita toimitetaan asiantuntijaryhmille, niin ne myöskin toimitetaan Euroopan parlamenttiin ja parlamentti voi sitten kutsua asiantuntijoita näihin kokouksiin. Ja vielä huomio siitä, että silloin tällöin on jonkinlaista inflaatiota valtuuksissa, joita komissio esittelee. yksi syy tähän on se, että meillä ei ole vaikutelmaa, että tilanne olisi tämä. Ja miksi tilanne on tämä, niin se ehkä johtuu siitä, että ennen Lissabonin sopimusta ei aina määritelty selkeästi kutakin valtuutta – koska käytettiin vielä vanhan järjestelmän sääntöjä. Mutta nyt kun on artikla 290 Lissabonin sopimuksessa, niin on selvää, että jokaisen lain täytyy selkeästi määritellä sisältö, laajuus kunkin valtuutuksen osalta. Ja nyt on lakeja, jotka ovat paljon yksityiskohtaisempia ja joiden osalta voidaan nähdä enemmän valtuuksia. Ne voi nähdä, millä tavalla ne kattavat eri asioita. Ja voi myöskin katsoa, mitä on aikaisemmin tehty näiden valtuutuksen osalta. Eli nämä huomiot halusin vain tehdä. Kiitos. Kiitoksia paljon. En tiedä, haluaako kumpikaan esittelijä puhua, mutta mikäli haluaa, niin hyvin lyhyesti sitten vain. Said, ole hyvä. Ja lyhyesti vain vetoa esiin neuvostoon että saattaisiin mukaan mahdollisimman paljon delegoituja säädöksiä täytäntöönpanosäädösten sijasta. Kurtusalla näyttää sillä, että monet teknisen näköiset asiat jossain vaiheessa politisoituvat. Komission pitäisi ottaa huomioon tämän näkemyksissään. Otanpa yhden esimerkin. Olen nyt esittelijänä liittyen markkinoiden avaamiseen rautateillä – Minulla oli yllätys nähdä, että ne kriteerit, joilla määritellään taloudellinen tasapaino julkisten palvelusopimuksen tapauksessa, komissio täyttää sen täytäntöönpano-säännöksessä. Taloudellinen tasapaino on erittäin poliittinen kysymys. Olen hyvin hämmästynyt, että tällaista käy. No, tämä on vain esimerkki. Niitä tulee paljon enemmän. Muuten onnettomuuksia tapahtuu tulevaisuudessa. In briefly, please. Virnehdotko sen mutta hyvin lyhyesti vaan. Kollegi. Minäkin olen iloinen siitä, että kollegat, kollegatkin saavat asiakirjat nähdäkseen. Periaatteessa parlamentin lainsäädäntövalta on asiasta, täytyy pitää kiinni. Ja meidän täytyy myöskin voida siirtää käytännön syistä toimivaltaa komission delegoitujen säädösten avulla. Voisin kiittää yhteistyöstä, niin kuin Saidkin totesi. On todellakin tarpeellista, että meidän täytyy tarkastella vaikutuksia ympäristön ja talouden kannalta ja myöskin kaupunkisuunnittelun kannalta asioita. Ja meidän täytyy myöskin silloin antaa komissiolle kiitosta sen tekemästä työstä, se on kun se on tarpeellista. Nyt. 19. kesäkuuta puolen päivän aikaan tarkistun jättö aika 5. syyskuuta valiokunta äänestää ja oikeustasioikeuden valiokunta lokakuussa, mutta 19. kesäkuuta on siis tarkistusten jättöaika kello 12 mennessä viimeistään tarkistukset. Seuraava asiaistuslistalla on polttoaine kysymys, joka liittyy bensiin dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin ja uusiutuvasta lähteestä peräisin energian käytön estämistä annetun direktiivin muuttamiseen. Epäsuoraan maankäytön muuttoksen. Rouva Vilsin asia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Harjoittelukouksen jälkeen viikolla Strasbourgissa tänään käsittelemme nyt tarkistuksia. Meillä on yhdeksän kompromissitarkistusta ja sitten sitten olen saanut niihin kannanottoja eri poliittisilta ryhmiltä. Ja haluaisin pitää kiinni tästä 5 prosentin lukemasta, enkä haluaisi korottaa sitä. Vaikkakin voidaan, tässä sanotaan, että jos tätä ei nosteta, että teollisuus menettää luottamuksessa meihin, mutta haluaisin sanoa, että on tärkeää, että luottamus innovatiiviseen teknologiaan ja innovatiivisuutta pitää tukea jotta voidaan välttää epäsuoraa maankäytön muutosta. Tämähän on direktiivin varsinainen tavoite. Ja kompromissitarkistuksissa ei vastusteta sitä, että vastataan teollisuuden odotuksiin, vaan päinvastoin tällä tavalla voidaan parantaa tutkimusta ja biopolttoaineiden kehittämistä. Ja yleisesti kompromissit sanoisin jotain. Eli 10 prosentin tavoite direktiivistä 2009, sitä ei ole jätetty huomiota, sitä ei poisteta eikä siihen kosketa. Ja monet esittelijät ovat vaatineet, että nostetaan kahden prosentin lukemaa toisen sukupolven biopolttoaineiden osalta. Ja muuten jouduttaisiin jatkamaan niin kuin tähänkin mennessä ja sitten pitäisi nostaa tämä lukema 5 prosenttiin, mutta se merkitsisi, että tästä ei voida pitää kiinni pitkällä aikavälillä, kun ajatellaan kestävämpää ja ympäristöystävällisempää tuotantoteknologiaa. Ja hyvät kollegat, liikennevaliokunnassa me luomme tätä lausuntoa ja meidän täytyy korostaa ja vahvistaa juuri tätä ulottuvuutta, jotta pääsemme lähemmäs tavoitetta ja jotta voimme lisätä elintarviketuotantoa, niin tässä olemme säästämässä energiaa. Tästähän olemme tehneet lausunnon ja esimerkiksi on mietitty, miten sähköä voidaan saada uusista, uusiutuvista energialähteistä liikenteeseen ja meidän täytyy parantaa kestävyyttä ja vähentää energian käyttöä. Näin voidaan päästä 10 prosentin tavoitteeseen käyttämällä teknologisia innovaatioita. Näin me voimme vaikuttaa tähän mietintöön, niin kuin hiljattain teksteissä, jotka liittyvät hiilidioksidipäästöihin kevyiden ajoneuvojen osalta. Ja nyt odottelen sitten teidän huomioitanne. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Sosiaalisten nimessä puhuu Bernadette Vernion. Olkaa hyvä. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Mä olen Jellin tilalla täällä, hän päässyt paikalle ja hän antaa tekstin, niin jonka luen teille. Haluaisin kiittää Rova Vilsiä esittelijä, koska Jill on työskennellyt esittelijän kanssa yhdessä ja eipä tässä kovasti epä erimielisyyksiä enää olla jälle. Jill on tehnyt kolme tarkistusta. Ensinnäkin äh, biopolttoaineiden alueella saanut tulosten vahvistamun, sitten rajoitukset biopoltioiden aine 25 prosenttia. 10 prosenttia, tästä vuoteen 2020. Ensinnäkin artiklaan 1,2 liittyvä tarkistuu. Sillä lykätään 15, 12, 14 sijasta, että komissio järjestää sen päivämäärän, johon mennessä biopoltioiden laitosten, jotka mahdollistavat ilmasto päästöksi siellä olisi 60 prosenttia perinteisiä polttoaineita tämä osuus. Olemassa olevissa laitoksissa kasvihuonekaasujen osuus oli 30 prosenttia 2017 60 prosenttia ensimmäinen ensimmäistä 2018 ja kokonais- Kaikki ryhmät ovat sitä samaa mieltä tästä kompromissista. Kompromissista 4 ja 9 säilyttävät tämän tarkistuksen johdonmukaisuuden sijasta. Ja tässä meillä on ongelma SD-ryhmällä ja kompromissi kakkosnen joka liittyy 22 E c ja EE-hen, II-hen 26229 liittyvä siihen, miten lasketaan biopolttoaineiden määrää uusiutuvissa energialähteissä transkulutussektorilla. Sillä lähdetään, että alla tavoita 2 prosenttia biopolttoaineita kulutusalueella tästä 2020 lisättäisiin, ja jotta nämä laskelmat ottaisivat muut uudet energiamuodot ja energian käytön tehokkuuden. EPP vastustaa 5 prosentin tavoitetta ensimmäisen sukupolven suhteen, ja vihreitä voisivat hyväksyä tämän vihreät kompromissiehdotuksen Aldella. Ei ole vielä tästä kantaa. Sillille tämä 5 prosentin tavoite, jota meidän ryhmäkin kannattaa, mutta se on saavutamme epävarmaa, mitä tulee kompromissi kolmoseen, joka muuttaa nämä kertoimet, joita komissio ehdottaa, jolla luodaan kannuksia toisen sukupolven biopolttoaineeseen. Kerran neljästä tulee kaksi ja kerran kakkosesta tulee kerran 1,2. Toinen lisäys pyydetään myöskin eurooppalaista lähentämistä petoksiin, jolla pyritään turvaamaan ja juurittamaan tämän järjestelmän näillä tar- kuljetuksilla tämä 10 prosentin uudistuvan energian osuus kuljetuksessa olisi saavutettavissa. Eri poliittiset ryhmät tukevat tätä tarkistusta, myös SD-ryhmä. Kompromissi 5 liittyy artiklaan 3, ja siinä ehdotetaan, että äh, tämä tekijä perustuu luotettavimpaan tietoiseen tuotannon, ja, ja siinä ehdotetaan biopalttoaineiden äh, tuotantokannustuksia. Ja Tätä kompromissia kannattaa sitten kompromissi 6, joka liittyy 2,3 liitteeseen. Liittyy niihin aineisiin, jotka voivat lisätä metsien mistä Tämä poistetaan, että yksinkertaisesti tässä poistetaan palmoöljy, jolla voi olla, jonka kastuksella voi olla vaikutuksia kautta maailmaa. niin sitten tässä on yksi kertaistuksen luokittelu, niin SD-ryhmä kannattaa siis ne 7 liittyy kohtaan 5 ja muuta niitä ehtoja, ja, jotka liittyvät ensimmäiseen sukupolven biopolttoaineiden vaikutuksiin. Ja tässä alleviivataan, miten voimakkaasti tätä teollisuutta tuetaan ja niin tässä tarvitaan, miten tärkeää on tehdä tutkimusta biopolttoaineista, niin että se ei ole tässä kilpailua elintarvike viljelyn kanssa SD-ryhmä kannattaa esittää johdantosan kuuteen liittyvä tarkistus, jossa halutaan lisää toisen sukupolven ää, tuotteille lisää kannustimia. Ja tässä vielä kerran halutaan, että ensimmäisen sukupolven tuotteiden pitäisi, kannustamien pitä, kannustimet pitäisi lopettaa. Ja SD-ryhmä kannattaa. Lisäsku. Liberaalin puolesta puhuu Rova Bilbao. Kiitoksia puheenjohtaja. No yleisesti ottaen voisin sanoa, että olemme neuvotelleet esittelijän kanssa ja on kaksi kompromissia, jotka eivät sovi meille, eli kaksi ja kahdeksan. Me emme ole samaa mieltä tästä viiden prosentin osuudesta. Ryhmämme tehnyt tarkistuksen, jos se menee läpi, niin sitten voimme hyväksyä tämän 7,5 prosentin lukeman. No sitten voin selittää, että meidän ryhmämme ymmärtää, että meidän täytyy antaa oikeudellista varmuutta yrityksille, jotka ovat sijoittaneet EU-hun EU-politiikan avulla tähän uuteen biopolttoaineiden sukupolveen. Ja näin ollen tarkist- ehdotuksemme tähtäävät siihen suuntaan nimenomaan. Ja sitten, että 5 prosentin lukema merkitsee sitä, että pitää leikata biopolttoaineiden määrää. Ja me katsomme, että päinvastoin kuin esittelijä, että tämä lukema vaikuttaa siihen, että kehitys hidastuu teollisuuden alalla, koska välittömästi tai automaattisesti siihen ei enää luoteta yhtä paljon. Meidän täytyy edelleen panostaa tulevaisuuteen biopolttoaineiden osalta, jotka ovat vaihtoehtoisia. Meidän täytyy ylläpitää oikeudellista turvallisuutta niiden osalta, jotka ovat sijoittaneet tähän kehitykseen aikaisemmin. Ja mitä tulee biopolttoaineisiin, jotka ovat edistyneitä, niin meidän pitäisi erityisesti korostaa niitä, joita voidaan tehdä jäämistä, ja tällä tavalla niitä voidaan arvioida paremmin. Ja tämä olisi johdonmukaista tämän politiikan osalta, joka on hyväksytty muissa Euroopan parlamentin mietinnöissä. Sitten se mit, epäsuora maankäytön muutos, kun puhutaan metsien tuhoutumisesta tai maan laajasta käytöstä, niin on todettava, että 20 prosenttia maasta Euroopan alueella – ei ole käytössä. Me käytämme sitä ainoastaan biopolttoaineiden valmistamisen 0,2 prosenttia maatalousalueista, joten metsien häviäminen uskoakseni tämä nyt ei ole täysin oikea argumentti, koska on muita tekijöitä globaalisti, jotka ovat vaikuttaneet metsien häviämiseen, esimerkiksi kuivuus, jota ei ole millään tavalla mainittu katettu näissä perusteissa, joita on käytetty tähän mennessä. Ja sitten, miten epäsuorasti on käytetty maata, niin olemme vähän yrittäneet tutkia ja etsiä tietoa eri mietinnöistä ja raporteista, eri näkökulmista. Ja tällä hetkellä nämä arviot ovat vain teoreettisia. Meillä on hyvin vähän tieteellistä tietoa. Ja tällä hetkellä ei siis pystytä varmistamaan näitä asioita, emmekä halua nyt tehdä päätöksiä sillä riskillä, että niiden seuraukset ovat merkittäviä, kun ajatellaan teollisuuden tulevaisuutta. Eli emme voi käyttää tietoja, jotka ovat pelkästään hypoteettisia tai teoreettisia. No sitten metsien häviäminen ja hintojen nousu, ne ovat näitä perusteita, joita on käytetty. Niin mielestäni olisi parempi, että teemme vähän tarkemman analyysin, jotta voimme nähdä, että biopoltoaineiden käyttö ei, ei ole ollut ratkaiseva tekijä näissä kysymyksissä. Tarkistukset ja äänestystulos sitten noudattaa niitä perusteita, joita tähän mennessä on esitetty. Kiitos. Taylor for the... Kiitoksia. Vihreiden puolesta puhuu herra Taylor. Olkaa hyvä. Well, thanks very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Rova Vilsille hänen erittäin rakentavasta lähestymistavastaan. Tämä mietinnön laadinnan yhteydessä tämä on hyvin monimutkainen asia, mutta siitä huolimatta uskon, että nyt hyvin pitkälti yhteisymmärrys on saatu aikaan. Tässä on hyvä tasapaino biopolttoaineiden käytön ja liikenteen tarpeiden välillä. Ja kun tarkastellaan pyrkimystä vähentää hiilidioksidipäästöjä, joka on tässä taustalla, niin me vihreät tukevat täysin sitä, että ilukotekijöitä otetaan huomioon polttoaineiden laatua koskevassa direktiivissä uusiutuva energia koskeva, koskevassa direktiivissä silloin, kun päästöjä lasketaan. Jotkut kasvit tuottavat enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin fossiiliset polttoaineet, joita näillä kasveilla pitäisi torjua. Tuloksena aiemmasta EU-politiikasta on se, että nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että julkiset tukiaset ovat vääristäneet markkinoita elintarvikkeiden ja polttoaineiden osalta. 37 miljoonaa hehtaaria maata on nyt otettu biopolttoaineiden käyttöön ja niin elintarvikkeiden saanti, varmuus ja hinnoittelu ovat tässä, tästä kärsineet. Kompromissi 7 viittaa 10 miljardiin euroon tukiaisia joka ikinen vuosi. Näin paljon on joka vuosi tuettu biopolttoaineiden tuottamista. Ja ellei muutoksia saada aikaan, koko biopolttoaineiden tuotanto vuoteen 2020 mennessä perustuu kasveihin, joita viljellään sellaisella maa-alalla, jota olisi voitu käyttää elintarvikkeiden tuotantoon. Ja että epäsuorat maankäytön muutokset pitäisi ottaa huomioon silloin, kun lasketaan kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on äärimmäisen tärkeä Siksi pidän hyvänä sitä, että tämä ajatustaan lisätään. biopolttoaineen bionesteiden tuottaminen viljasta ja muista tärkeyspitoisista kasveista, sokeri, sokeria sisältävistä ja tärkeyspitoisista kasveista pitäisi laskea mukaan tähän 10 prosenttiin, mutta tämä pitäisi rajoittaa kuitenkin yhteensä 3 prosenttiin. Polttoaineen laatua koskevassa direktiivissä pitäisi poistaa se, että ilmailualalla otetaan myöskin biopolttoaineen käyttö huomioon ja kannustetaan biopolttoaineiden tuotantoon, edistyneisten tuotantoon. Kompromissi 5 pyrkii siihen, että annettaisiin kannustumia sellaisten polttoaineiden osalta, sellaisten polttoaineiden tuotannon lopettamiseksi, jotka eivät merkittävällä tavalla vähennä hiilidioksidipäästöjä, mutta jotka kuitenkin ovat pois elintarvikkeiden tuotannosta. Ja. Rova Foster, olkaa hyvä. Um, well, I'm just... Kiitos. Sano, mikä sanoin tässä alkukeskustelussakin. Minä täysin hyväksyn sen, että me kulutusvaliokunnassa käsittelemme parhaita keinoja ja polttoaineita. Mutta meitä varten tarvitaan tohtorin tutkintaa tämä ymmärtämiseksi. Varmaan totesi, meillä on tietotulva siitä, kuinka paljon hek- etäreitä on käytettävissä sillä täällä ja täällä on tulvana tietoa, mitä noudattamiseen vaaditaan. Ja tämä direktiiviehdotus liittyy maankäyttöön. Ja sitten nyt kuitenkaan ei, koska tästä sitten lähdetään eri suuntiin. Sitten nämä täytäntämänä kysymykset, kun täytyy kuitenkin noudattaa muita direktiivejä, jotka eivät liity kuljetukseen. Millä ei ole hajuakaan, suoraan sanoen, mihin suurin osa tässä liittyy, koska, koska tässä kaikenlaisia sääntöjä, joista josta enemmän puhutaan ympäristövaliokunnassa. Noista peruskysymys on tässä, oman kuin äitiys ja omenapiiras. Te puhutte lentoliikenteestä. Tiedän yrityksiä, jotka investoivat paljon rahaa ja resursseja miettiä, miten ne voivat pärjäävät sinä päivänä, kun lentopolttoaineen käytö loppuu ja biopolttoaineita voidaan käyttää, mutta todellisuus on, että kun tieteellistä näyttää tarkistellaan ja en keskustellaan, mikä on hyvä. Ja mennään tavoitteita ja kattoja ja päivämääriä, se on ihan naurettavaa. Koska me olemme komission ihmisten käsissä ja sanotaan, että tämä kuulostaa hyvältä tai ei. Lue teitä kykenemme noudattamaan tätä. Ja tämä äityy semmoinen piirakka argumentti tässä, joka tuli aluksi ja eteen, milloin on näkemys. En ole tutkija. Tämä biopolttoainepainotukseen liittyen. Painotukseen kaikki ovat sitä että meillä on tämä mukava eurooppalainen vihreä äh, agenda, mutta voi olla, että sieltä se ei ole peltoja ruokakasvattamiseen, mutta sillä ei väliä, kun noudatamme virtaesityslistaa Euroopan unionissa. Näytämme hyvältä tytöltä ja poilta, jos an, anteeksi, jos olen äh, vastenhankoinen ja kyyninen. Osaan mietintöä lukea ja haluan vievaltaa valtoa mutta oliko samaa mieltä. Ei, meillä on valtavia huolenaiheita ja äänestäänkö puolestaan vastaan, loja tietää. Me odotamme lausuntoja. Totta kai me haluamme yleisnäkemyksen kuljetuksesta. Se vaikuttaa paljon. Sen päästä vaikuttaa planeettaan. Mutta joskus tämä menee kyllä yli hilseen. Se, nämä direktiivit kirjoitetaan, mitä selitykset kirjoitetaan. Niin kuten sanoin, tar- täytyy olla väitellyt, jotta ymmärtäisi osaa tästä, mutta siinä mennään. Olen estänyt keissini, huomenna äänestetään, Jotain jännää nähdä. Luoja tietää, mitä tästä tupsahtaa. Mutta ympäristövaliokunta sitten päättää, pitääkö se meidän kommenteista. Ja siinäpä se. Point of order. I have got a... Työjärjestyspuheenvuoroko? I Just wanted to point out to Mrs. Foster. Fosterille halusin vain sanoa, että tämä vihreä agenda niin en usko, että se on riippuvainen nälkäisistä ihmisistä. Ei meidän tarvitse mitään oppituntia vihreästä agendasta. Ei tämä ole pelkästään vihreän asia. Monet puolueet ovat keskustelleet vihreistä seikoista. Ei tässä tarvita vihreätä puolueita, joka puhuu pelkästään vihreistä asioista suoraan sanottuna. Haluatteko nyt liittyä tähän ystävän kuningaskunnan esittämään ruikutusviirteen? Olkaa hyvä lukuiset muutkin olisivat halunneet varmaan puhua minua ennen. Hieman myöhästyn tästä keskustelusta, koska pyritin tässä valmistamaan äänestyslistamme tämän asian osalta. Ja tähän meni puolitoista tuntia aikaa tämän listan laatimiseen. Minun täytyy myöntää, että kun minulla on tämä tohtorin nimi, jota Jackie tässä aikaisemmin, siitä huolimatta minun täytyy tunnustaa, että kun olen hoitanut tutkimushankkeita ja sitäkin hankkeita, joita tällä hetkellä olen työstänyt liittyy biopolttoaineisiin ja niiden hiilijalanjälkeen. Ja kun on kyse epäsuorasta maankäytön muutoksesta, ja kun tätä on tarkasteltu ja käytetty erilaisia mallinnuskeinoja, niin suoraan sanottuna minä katson, että mitä epäsuora maankäytön muutokseen tulee, niin vaikuttaa siltä, että se on täysin vääjäämätöntä. Vääjäämätön seuraamus lainsäädäntötekstistä, joka loppujen lopuksi jää käteen tämän kaiken suunpieksenän jälkeen, täysistunnon ja trilogian jälkeen, kaikista syistä, jotka nyt havainnut, maininnut, että tämä ei ole vielä valmis lainsäädännöksi, ei tämä ole vielä sopiva teksti. Tämä on hyvin alustavaa tietoa vain. Tieteellinen näyttö on hyvin alustava ja näyttö ja että muuttuvat vuosi vuodelta. Voimmeko sanoa, että tätä ei vielä voida soveltaa tätä lainsäädäntöä, siksi tämä jätetään vielä kymmeneksi vuodeksi hautumaan, taikka sitten voidaan vaihtoehtoisesti todeta, että tämä on täysin väijämätöntä, siksi meidän täytyy varmistaa, että tämä täytyy hoitaa joustavalla tavalla tämä asia, mutta ongelma on se, että mikäli halutaan tässä joustavuutta, niin muutetaanko tätä sitten siksi, että populismi nostaa päätön vai perustetaanko päätökset hyvälle tieteelliselle näytölle? En ole täysin vakuuttunut asiasta, koska toistaiseksi keskustelu jotenkin tässä parlamentissa on ollut äh, epäloogista, eikä sen pidetty kiinni tosiasioista, vaan pikemminkin keskustelu on hyvin populistista. kansaisjärjestöitä, jotka eivät perusta ajatuksiaan tieteelliselle näytölle, ovat tässä toimineet takapiroina. Niin tämä tästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta. Todennäköisesti tämä tulee tähän mukaan kuitenkin. Joten ainakin ehkä meidän täytyy tämä hyväksyä, mutta tähän tarvitaan, tarvitaan joustavuutta. Hieman vaikea tässä nyt päättää, mikä olisi paras vaihtoehto, koska tämä ei kuitenkaan ole vielä tarkoituksenmukainen tämä koko asia. Tämä on täysin selvää jo nyt. Uusiutuvia koskevat tavoitteet. Pitäisikö tässä olla 5 prosenttia vai pitäisikö tämä olla korkeammalla tasolla nyt, jo tätä on vähennetty yli 7 prosentilla ensimmäisen sukupolven biopolttoaineen osalta yhdistyneessä kuningaskunnassa tätä tuotantoa. Mikäli tämä leikataan 5 prosenttiin tai jopa 3 prosenttiin, niin kuin Taylor tässä ehdotti, niin mehän 10-15 vuotta olemme kannustaneet yksityistä sektoria investoimaan biopolttoaineisiin, ja nyt sitten sanotaankin tälle sektorille, että kaikki nämä investoinnit, jotka me halusimme aikaan saada, ovat täysin turhia. Ja ne voidaan pistää naftaliiniin, koska ei niitä tarvita enää. Ja seuraavan kerran, kun yksityissektoria halutaan mukaan ja halutaan kannustaa heitä, niin silloin sanovat meille, että suksikaa kuuseen, koska nyt jo on jo menty yli 5 prosentin, joten ei mitään järkeä asettaa tällaisia tavoitteita enää 7 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan olisi parempi, mikäli meillä olisi teknologian kannalta neutraali järjestelmä, joka perustaa hiiliveroa, mutta tämä ei ole vielä tähän ei ole, olla vielä menemässä, joten meidän täytyy sitä pelkästään tavoitteita, eikä toiselle sukupuolelle pitäisi antaa tavoitteet. No ehkä siksi, mikäli, ehkä, ehkä kyllä, mikäli tämä on vain hyvin matala luku, mikäli näitä on vain yksi prosentti vuoteen 2020 mennessä, niin kuin minun mielestäni asia on. Niin, anteeksi, kuinka? Pyydän anteeksi. Uudet polttoaineet ovat meidän tulevaisuutemme, mutta teknologia kehittyy vasta parhaillaan ja nyt on vasta hieman näyttöä siitä, että tulevaisuudessa näillä voisi voittoa saada. Ehkä tässä pitäisi olla jonkinlainen symbolinen tavoite 1 prosentti, mutta kaikki riippuu kertoimista. Mikäli mennään 2,5 prosenttiin tavoitteeseen toisen sukupolven polttoaineiden osalta, jotkut tarkistuksista pyrkivät juuri tähän. Ja sitten on nelinkertainen kerroin. Tämä sitten johtaa siihen, että tämä lasketaan siihen 10 prosentiksi, joka oikeastaan vie pois pohjaa ensimmäisen polttoaineen, ensimmäisen sukupolven polttoaineen osalta, joten emme voi tässä nyt äänestää näitä kummastakin asiasta, jotka ovat vaihtoehtoja keskenään. Mikäli me yhdistetään toisiinsa, tästä tulee ihan hölynpölypolitiikkaa. Meidän täytyy päästä eteenpäin, mutta uskon, että nyt puhun jo riittävästi. Brian täällä heiluttajia nuija, heiluttajia nuija voisin puhua kaksi ja puoli tuntiakin, mutta ehkä päätän nyt puheenvuoroni tähän. Tämä olisi kyllä rankkaa meidän kaikkien kannalta, mikä te puhuisitte näin pitkään, mutta herra Borisov on nyt tullut paikalle ja sitten hän jälkeensä Kramer ja sitten meidän täytyy päättää tämä keskustelu, mutta Borisov seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos. Pohjataan tehtävä myös. Meillä oli iso ryhmä Bulgariasta, siksi olen myös tähän tekijän liittyen. Olen samaa mieltä, että me voimme laittaa lainsäädäntöä jotain, jolla ei ole näyttöä koska raportointi tarkoituksiin meillä pitäisi olla luotettavaa. Meillä on tähän kompromissi, me jatkamme tämän asian kokonaisuuden kanssa. Sitten kertoimiin liittyen. Me no, tässä pyrimme oikeuttamaan 10 prosenttia kikkailemalla. Kannattaa kahta tai neljää, sekin on paljon. Tämä ei ole minusta hyvä idea. Kovin tiukkana ei voi olla jotain. Kompromissia tarvitaan sopimukseen, siksi ehdotimme kahta prosenttia. Viimeinen kohta, josta ei ole vielä sopua, on, on tämä 6,5 prosenttia katoksi, jos kattoa tulee. Nyt meillä on lähes 5 prosenttia. Ja kattoa pitää ei ole kohtuullista panna kattoa viiden prosentin ympärillä. 6,5 prosenttia kattona. Se voimme hyväksyä kertaimen ailokin. Muuten ei ole uhrauksiin ei ole syytä, ei saa takaisin jotain. Ja 6,5 prosenttia kompromissiin. Muuten haastamme vastaan. Kiitos. Kiitos sitten, herra Kramer. Ei muista kyllä, mikä tilanne oli vielä kymmenen vuotta sitten. Ja silloin sanottiin, että tänäinen viljelijä on huomisen mm, polttoaineen tuottaja. No nämä huomisen polttoaineet täytyy toteuttaa siitä riippumatta, että ihmiset tulevat näkemään nälkään. Eli tämä nyt oli esimerkki. 20 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä liittyvät sademetsien tuhoutumiseen. Enkä tunne yhtään poliitikkoa, joka sanoo, että tämä on oikein ja että sademetsiä pitää tuhota. Kaikki haluavat vähentää hiilidioksidipäästöjä ja sanoa, että säännöt ovat tärkeitä, mutta näin kuitenkin käy. Ja missä on sitten tae siitä, oli kyse sitten ensimmäisestä, toista tai kolmannesta sukupolvesta, missä on tae siitä, että näitä ei käytetä väärin ja että sademetsiä ei tuhota ja että tuotetaan polttoaineita eikä elintarvikkeita. Ja sehän on koko tämän keskustelun ydin. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Andreas Pilzeker, seuraavana. Yeah, thank you. Kiitos. Ymmärrän, että keskustelu käy kuumana että lukujen ja niiden saatavuuden suhteen on hämminkiä ja rajojen ja kattojen suhteen. Sen ehkä lyhyesti ehdottaa, miksi ehdotamme 5 prosenttia kato ja miksi me olemme vielä sitä mieltä, että tämä on parasta. Jotkut puhujat täällä ovat samaa mieltä. Tämä tutkimus on, ei ole enää lapsen kengissä. Mutta se on tarpeeksi kypsää, että sen päälle voidaan perustaa politiikkaa. Siksi komissio on selkeästi sitä mieltä, että me tarvitsemme robustin lähestymistavan, joka on laskelma riippumaton. Ja siksi olemme ehdottaneet 5 prosentin kattoa. Se alkaa siitä, mistä tämä kausaliteettiketju alkaa, ja se on sen tämä ruokatuotannon syrjäytyminen, on 5 prosenttia robustimpi. Measure to limit uh, ILOC emission. Ja, ja sitten liittyy, tämä on paras lähtömästä päivän suoraan maankäytön vaikutuksen sitten nämä eri vaihtoehdot 10 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi. Paljon on hämminkiä vielä. Jos meidän jäsenmaiden kansallisiin kertomuksiin, ja kansallisiin uusiutuvan energian toimintasuunnitelmiin. sama selkeä merkin, että, että biopolttoaineella ja uusiutuvalla sähköllä tulee olemaan vaikutus 2020 vaiheilla. Tämä liittyy jo olemassa olevaan lainsäädäntöön. Ja uskomme, että jos me muutamme kannusteita, näiden vaihtoehtojen panos voi olla suurempikin. Lukujen suhteen jäsenvaltiot odottivat puolitoista prosenttia kymmenestä. Tulee näistä edistyneistä polttoaineista neljä prosenttia uusiutuvasta energiasta kulutuksessa lähinnä junia, mutta pikkasen myöskin sähkökäyttöisiä maal- liikenteen kuljetusvälineitä. Ja täällä tulee jo noin kolmasosa vaihtoehtolähteistä. Ja komission johtopäätös on, että jos katsoo lävänä 7 prosenttia. Me emme tee mitään tälle epäsuunnille maankäytölle. Tämä on tämä business as usual lähestymistapa. Meidän lähestymistapa on, että epäsuora maankäyttö on liian tärkeää. Onko se 52-42 pääst, grammaa päästöjä, vaikka estimaatin täsmälliset arvet tätä sivuun, nämä epäsuorat vaikutukset ovat niin iso, niin että ne pitää kuitenkin ottaa huomioon. Toivomme hyvää onnea huomisen äänestykselle. Kiitoksia. Haluatko Rova Wills lisätä jotakin? Niin erityisesti haluaisin kiittää varjoesittelijöitä kaikista ryhmistä. He ovat tehneet erittäin hyvin rakentavaa yhteistyötä. Tämä on hyvin hankala lakikysymys ja siihen kannanottaminen on monimutkaista meidän ei pidä jatkaa niin kuin tähän asti, joten olisi hyvä, että pidämme kiinni tästä 5 prosentin ylärajasta, mutta täytyy miettiä, miten EPPn ja ALDEn osalta ehkä joissain kohdissa voidaan tehdä tästä hiukan joustavampi huomenna, jotta he voivat hyväksyä tämän, eivätkä äänestä tätä vastaan. Mitä tulee epäsuoraan maankäytön muutokseen ja mitä vaikut- vaikutuksia niillä on maanviljelyyn, niin meidän täytyy edetä näissä kysymyksissä ja miettiä, miten edetään. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Liikennevaliokunta äänestää huomenna, kuten tuli todettua, ympäristövaliokunta äänestää 10. heinäkuuta, joten siirrymme eteenpäin. Kyseessä on jälleen kerran lausunto ympäristövaliokunnalle. Minua ei ikinä lakkaa hämmästystä, hämmästyttämättä se, että kuinka paljon näemme lausuntoja Envi-valiokunnalle tarkistuksineen. Esittelijä on herra Kushieri ja kyse on hankkeiden ympäristövaikutuksista. Buon generale che at fil-qam preċedenti tal-dar il-Kumitat, id-direttiva ma t-reprezenta l Kuten puheenjohtaja totesi, tämä direktiivi ei ole missään määrin kiistanalainen. Euroopan komissio on kokenut, että direktiiviä pitäisi vähän sopeuttaa uudessa poliittisessa, teknisessä, oikeudellisessa kontekstissa. Ja komission tarkoitus on, että nämä muutokset liittyvät laadun arviointiin ja ympäristövaikutuksiin. Ja arviointiprosessissa on epäjohdonmukaisuutta. Esittelijänä olen samaa mieltä direktiivimuutosten suhteen. Ja vaikka kannatakin, kannattaa tässä direktiivissä on pari kohtaa, jota voidaan parantaa. Kuten aikaisemmassa valkoinen kokouksessa totesinkin, olen ehdottanut muutamaa tarkistusta. Ja olemme muissa kokouksissa jo niistä yksityiskohtaisemmin keskustelleetkin. 68 tarkistusta tähän la- lausuntoon. Meillä ei ole ongelmia useammat tarkistuksista menevät samaan suuntaan. Joten suurin osa ei ole keskenään ristiriidassa. Tässä on tarkistuksia toki, joita ei voi mielestäni kannattaa, koska ne vastustavat komissiota. Mutta sitten on ähm, turismiin liittyviä tarkistuksia ja, ja rajat ylittäviin projekteihin liittyviä ja ilmastonmuutokseen liittyviä. Itse asiassa meidän täytyy löytää yksi kompromissi. Kompromissi joka olen nyt yhdessä vihreiden kanssa, jotta voisimme saada Savon sen suhteen, että se valtiolla voi olla enemmän oikeuksia yhteistyön suhteen. Olisi ihanteellista, jos enemmistö jäsenistä kannattaisi yhteistyötä. On tärkeää jäsenvaltiolla olisi kannustamia yhteistyöhön liittyen liittyen siinä arviointi, arviointien vaikutuksiin, mutta jotkut jäsenvaltiot kokevat, että tämä toimenpide on rajoittava. Olen kovasti arvostanut sitä, että meillä olemme käyneet avointa keskustelua ja saimme myönteisiä tarkistuksia ja odotan että huomisen tulos on sellainen, joka voin hyväksyä ja kiitän kaikkia panoksesta. Kiitoksia sitten Komotsakos, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Meillä on siis edessämme lausunto. Lausunto, jonka olisi pitänyt olla paljon yksinkertaisempi, niin että emme olisi joutuneet tekemään näin paljon tarkistuksia, mutta tarkistuksia nyt 68. Tarkistuksia, joita emme voi kaikkia tukea, koska nämä muuttavat tätä direktiiviä siinä määrin, että tässä ei pelkästään korjata direktiivin puutteita ja heikkouksia, mutta jotkut tarkistukset luovat uusia ongelmia Suuri osa tarkistuksista pyrkivät laajentamaan soveltamisalaa. Kyse ei ole enää ympäristökysymyksistä, vaan nämä menevät paljon pidemmälle. Tarkoituksena on parantaa nykytilannetta, mutta ei tässä nyt pidä edetä sellaisella tavalla, että luodaan lisäongelmia ilman, että ratkaistaan jo olemassa olevia ongelmia. Komissio tässä peräänkuuluttaa ympäristövaikutusarvioita sellaisten hankkeiden yhteydessä, joilla on ympäristövaikutusta, joten uskoakseni paras tapa toimia olisi nyt karsia turha pois ja tarkastella, kuka tekee ympäristövaikutukset, miten ne tehdään, missä yhteydessä niitä tehdään. Tarkastukset 5, 7 ja 10 on sellaisia, joita emme voi hyväksyä. Sitä täytyisi pitää päästä eroon. Täällä on tehty joitakin ehdotuksia, joiden suhteen emme ole yhtä mieltä. Emmekä katso, että niihin tarvitaan edes tarkistuksia. Joten jälleen kerran toteaisin, että olemme kyllä yhtä mieltä joistakin seikoista, joistakin tarkistuksista, kuten tarkistuksista 71 se on herra Kramerin tarkistus, koska siinä uudelleen kohdennetaan tämän direktiivin soveltamisalaa asianmukaisella tavalla. Ja kansanpuolen eri tarkistuksista todennäköisesti saat myöskin tukea. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, mitä Kumutsus sanoi, mitä tulee tähän tarkistuksen 70. Eli komission alkuperäinen ehdotus on parempi. Ja totta kai Euroopan laajuisissa rajat ylittävissä hankkeissa haluamme, etteivät ne viivästy, se on totta, mutta komissio sanoi, että tietyissä tapauksissa on mahdollista pidentää tätä aikaa kolmella kuukaudella. Kolme kuukautta tämän rajattu, joten siihen täytyy antaa selkeät syyt, eli mielestäni on ihan oikein todeta näin. Eli nämä tarkistukset eivät ole niin hyviä. Ja sitten menettelystä koordinoitu metodi on tietysti hyvä, että toimitaan mahdollisimman koordinoidusti ja on hyvä, että meillä on yhteiset aikataulut, joista pidetään kiinni, kun kyse on rajat ylittävistä kysymyksistä. Ja mielestäni ei välttämättä ole tarpeen minun ryhmälleni, että yksi, on yksi instituutio. Jos nämä kaksi instituutiota kummallakin osapuolella toimivat hyvin, niin sitten voidaan koordinoidulla aikataululla kehittää näitä hankkeita ja toteuttaa niitä. Sitten jäsenvaltiot, esimerkiksi oma jäsenvaltio pitää, että on hyvä, että on yhteiset aikataulut, mutta pitää olla myöskin hiukan eurooppalaista harmonisointia. Muuten nämä rajat ylittävät hankkeet eivät koskeen toteudu, mitä tulee ympäristövaikutuksiin. Sitten minun ryhmäni katsoo sitä, että ei pidä laajentaa tätä luettelota, mitä enemmän pidetään asioita, jotka pitää tarkistaa ja tutkia liittyen esimerkiksi terveyteen. Eli tästä saattaa tietysti jotain unohtua jotain. Ja nyt on sanottu, että pitää selvittää vaikutukset ihmiseen, eläimiin ja kasveihin. Se on loogisempaa, koska ne voidaan sitten selkeästi tarkistaa, ja tämä sanamuoto on minun ryhmäni mielestä parempi. Ja meidän pitää tästä varhaistarkistuksesta pitää kiinni, se on selkeä. Ja sitten akkreditoidut asiantuntijat, joita komissio on ehdottanut, on osoittautunut, että on asiantuntijoita, kun kyse on asiasta vastaavista virkamiehistä, niin he tekevät yhteistyötä niiden kanssa tai näiden toteuttajien kanssa. Ja mielestäni kyseessä ei tarvitse olla jonkun, joka on akkreditoitu myöskin muut ovat päteviä tähän, ja tämä saattaa vain lisätä kustannuksia niiden osalta, jotka vastaavat toteuttamisesta. Ja tietysti ympäristövaikutukset pitää selvittää, mutta tätä ei pidä monimutkaistaa. Ja sitten kompromisseista on yksi kompromissitarkistus, jota emme tue, eli tarkistus 38, me emme sitä tue. Eli siinä puuttuu näistä varoista, miten niitä käytetään. Eli tämä on ollut ehkä hyvä idea, mutta ei nyt toteuttamisen kannalta kovin rakentava tai avulias. Edustaja Kramer. Missä? Kiitos. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää esittelijä ja myöskin varjoesittelijöitä. Yhteistyö ja keskustelu on erittäin rakentavaa. Jotkin kompromisseja on saatu työstettyä. Olemme päässeet että esimerkiksi melusaasteen osalta eteenpäin. Tässä ei ole ongelmia. Ja nyt on saatu kompromissi, kompromissi aikaan rajat ylittävien hankkeiden osalta. Niihin pitäisi päteä samat säännöt kuin pätevät yksittäisen jäsenvaltionkin, mutta tutkimukset täytyy tehdä rajat ylittävällä tavalla. Tutkimus on kummallakin puolen rajaa. Ei ole mitään järkeä siinä, että toisella puolella on hyvä arvio ja sitten toisella puolella Natura 200-alue ja sitten päästä eteenpäin. No, tällaista on käynyt aiemminkin. Espanjassa tiedetään esimerkiksi, kuinka paljon eurooppalaista rahaa pistettiin moottoriteen rakentamiseen pyreneiden läpi, mutta sitten todettiin, että sillä oli pieniä kyläteitä, jotka tuhottiin niin ikään sitten hienoja maisemia tuhottiin. Ympäristövaikutusarvia olisi pitänyt tehdä ja kummankin osapuolen olisi pitänyt tehdä tutkimus. tätä olisi säästetty miljoonia rahaa. Tällaista ei saa enää käydä. Mikä toisella puolella ei ole luonnonsuojeluarvotta toisella puolella rajaa, ja toisella puolella on EUn tunnistama luonnonsuojeluraja. Tällaiset ongelmat tietysti pitää voida päättyä, välttyä. Siksi me pitäisi yhteinen rajatyydyttävä ympäristövaikutusarvio, ja arvion täytyy kummallakin puolella raja olla myönteinen. Minun mielestä tämä veisi myöskin nopeammin. Tämä ei ole mikään este, vaan pikemminkin kummankin osapuolen täytyy tutkia asiaa. Ja viimeinen seikka, joka on minun, suht, minun kannaltani herkkä kysymys. Kanarian saarilla vierailimme satama-alueella, johon oli investoitu miljardeja EU-rahaa. Tämä oli hieno satama, mutta yksikään laiva ei ole vielä tullut satamaan, koska siellä tuuli on liian voimakasta Kunnollinen tutkimus olisi pitänyt tehdä etukäteen, koska tämä olisi suorastaan katastrofi sekä Euroopan unionin että Espanjan kannalta. Mik, mitä järkeä on rakentaa satama paikkaan, johon ei voi ylipäänsä purjehtia tuulen vuoksi? Tämä raha olisi voitu paljon paremminkin investoida. Jopa Saksaan tai jonnekin muualle tämä raha olisi voitu laittaa rajatylittävistä hankkeista, kun on kyse. Pitäisi hyvin voimakkaasti kiinnittää huomiota siihen, että kummankin osapuolen täytyy päätyä myönteiseen arvion, ympäristövaikutusarvion pohjalta. Ja mikäli on kyse teistä ja toisella puolen rajaa käytetään rahaa väärin, tai ranga, mitä rangaistuksen tuli, mitä toisella puolen rajaa rahat on käytetty väärin hyväksi, niin siinä pitää rankaista, rangaista tästä. Mutta pitäisikö lisärangaistus siitä, että tulla siitä, että kyse on hankkeesta, ja että pelkästään kun räätyyttävästä hankkeessa pitäisi toimia yhteistyössä. Minä toivon, että liberaalit pohtivat tarkalleen mitä mieltä he ovat tällaisesta ajatuksesta. Thank you. Rova Foster. Remarks, really. Pari kommenttia. Jatkaen edellisen kerran kommenteista. Minä olen sitä mieltä, että meillä on hyvä ympäristöarviointimenettely. Komissio pyrkii laajentamaan sävellysalaa. Pienikin projekteihin. Se oli oikea tie eteenpäin. Kaikki paikalliset, kaikki paikallishallinnot työskentelee vakavasti, kun on isoja projekteja ja paikallisissa projekteissa. He arvioivat eri vaikutuksia. Vastaus ei ole, että sovellusala lähennetaan, siis kustannuksella kukaan ei tee mitään tässä puhuttiin yksityisestä sektorista sen hyvästä tahdosta, että tarvitaan tiettyihin projekteihin, koska yleensä ne maksavat, käyttävät rahaa. Me oikein usko, että tämä on oikea eteenpäin. Herättiin tämä kysymys teknisestä asiantuntijasta näistä ää, luvan näistä asentoista. Meillä on aina asiantuntijaryhmässä joku eli lue komissio haluaa akkreditoida näitä teknisiä asiantuntijoita, jotka ovat, jotka ovat vielä, yhtäkkiä halutaan, että näillä on lisää sitä jotain muuta, joka taas monimutkaista asioita. Olemme puhuneet lakisääteisestä sellaista tästä yhden luukun lähestymistä vasta kuulostaa hyvältä, mutta ei välttämättä käytännöllistä kun on eri organisaatioita, Habitat-linnulle ja muita. Mä haluan projektin toimiva, täytyy olla joustava, ei pidä odottaa kaikkea pääse alkuunkaan silloin. Täytyy miettiä, mitä pitää En ole varma, tulemme ollenkaan tukemaan tätä. Tässä on jotain pieniä osia, jotka ovat ole niin pahoja, mutta tässä laajennetaan Suomessa ja sotkeudutaan asioihin, niin ei saada mitään projekteista kriteerit ovat niin tiukkoja, että kukaan ei halua investoida. Pohditaan asiaa, mutta tämä ei ole auta asioita meidän ryhmän kannalta. Kiitoksia. Haluaisin vain selventää, että kaikki, mikä liittyy vaikutusten arviointiin ympäristökysymyksissä, niin tästä on puhuttu jo paljon varainhoitoasetuksen osalta, tämä on määritelty, ja erityisesti meidän tarvitaan julkisia kuulemisia, jotka ovat riittävän laajoja ja oikein järjestettyjä, jotta ympäristövaikutusten arviointia ei käytetä jarruttamaan infrastruktuuria rakentamisessa. Ongelma, johon on viitattu, ja joka on lähinnä, eli pyreneiden alueella, sitähän Kramerkin puhui, se ei nyt oikeastaan liity tähän ja näihin kahdenvälisiin raportteihin ympäristökysymyksistä, vaan se liittyy muihin kysymyksiin sopimuksessa on se ongelma, että Euroopan laajuisten verkkojen osalla ei tarvita EU-sopimusta, vaan kahden valtion hyväksyntää, jotka vastaavat näistä infrastruktuureista ja ne, jotka haluavat jarruttaa tätä kehitystä Pyreneillä, eivät anna tätä hyväksyntää. Jos puhutaan työntekijöiden, tuluisin työntekijöiden kanssa, niin varmaan tiedettäisiin, että ne, jotka vastustavat sitä, että infrastruktuureja Pyreneillä parannettaisiin, eivät ole työntekijät tai Tuluisin asukkaat, vaan ne, joilla on kakkosasunto Bordossa tai Tuluisissa ja jotka ei halua häiriöitä. Ja se on sitten tietysti ihan eri syy. Eli mielestäni on tärkeää, että tällaiset vaikutusten arviointistrategiat ottavat huomioon nämä julkiset kuulemiset, jotka on hyvin järjestetty sillä tavalla, että jokainen maa ei toimi niin kuin itse haluaa, niin kuin on esimerkiksi raskapuolelle tapahtunut, ja tällä tavalla sitten jarrutetaan toisen maan kehitystä. Kiitos. Kiin. Aistako te taas puheenvuoron, Rova Meissner? Mikäli haluatte vielä puhua, niin hyvin, hyvin lyhyesti. Tietysti aivan lyhyesti haluaisin vain vahvistaa herra Kramerille sen, että tietystikin olemme täysimittaisen rajatyöttävän yhteistyön puolesta. Toinen, että minua ei nyt ymmärretty väärin, totta kai tämä tarpeellista. Lisäksi unohdin mainita kiittäjää, joten pyydän anteeksi. Rampatsis. Ampatsis sitten komission puolelta. Olkaa hyvä. Yes, thank you, Chairman. I will be... Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti vain. Kun olin tällä edellisellä kerralla, minä painotin sitä, että ilo mielin tai olemme iloisia siitä, että esittelijä tukee komission tarkoitusperiä. Suurin osa tarkistuksista menee juuri tähän suuntaan. Muutama kommentti vain. Ensimmäinen niistä on se, että jotkut tarkistukset pyrkivät poistamaan tai vesittämään jotakin mekanismeja, erityisestikin kun on kyse yhden lukun järjestelmästä ympäristövaikutusarvioiden osalta. Jotkut toimet ovat äh, pakollisia, jotkut vapaaehtoisia. Emme pidä näistä tarkastuksista, koska silloinkin kun on kyse liikennealan eurooppalaisesta verkostosta, on erittäin tärkeää, Kun on kyse pako- pakollisesta sovitusalan tarkastelusta. Jäsenvaltioiden ja kaikkien osapuolten täytyy istua saman pöydän ääreen prosessin aluksi ja määritellä kaikki relevantiita vaihtoehdot ja toimijoita, jotka täytyy ottaa käyttöön ja mukaan nyt hankkeen kesto näin suuren luokan hankkeesta, kun on kyse. Ja mitä tulee tähän yhden luukun järjestelmään? Mikä on yhteisiä arviointeja, jotka täytyy tehdä, kuten esimerkiksi ympäristö, vaikutusarviot ja Natura 2000 seikat? Nämä täytyy tunnistaa hyvin varhaisessa vaiheessa näin suurten hankkeiden yhteydessä on erityisesti tämä tärkeää. Tämä on jotakin tarkistuksia niin, jotka ovat sellaisia, että ne vahvistavat tekstiä. Olemme jo huolestuneita joistakin tarkistuksista, jotka liittyvät yhteiskunnallisten ja taloudellisten seuraamusten arviointia tämän hankkeen yhteydessä, koska kyse ei pelkästään nykyisen arvion laajentamisesta, vaan myöskin oikeuden perusta on kyseessä. Kyse on nyt vain ympäristövaikutuksista, mutta mikäli puhutaan yhteiskunnallisista vaikutuksista tai taloudellisista seikoista, silloin kyse eri oikeusperustasta. Ja kun tarkastellaan vaikutuksia kansalaisiin ja kansalaisten terveyteen, tämä mahdollistaa sen, että otetaan huomioitakin sosiaalisikin seikkoja. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, ovat ne tarkistukset, jotka liittyvät rajat ylittäviin hankkeisiin. Jo nyt on olemassa yleissopimus, Espoon yleissopimus, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat koordinoida toimiaan silloin, kun on kyse räätyyttävistä hankkeista. Tämä vastaa myöskin sen, että voidaan tehdä jotakin yhteisiä arvioita. Tässä kehyksessä tarkoitus on se, että jokainen jäsenvaltio tekee itse oman arvionsa, antaa itse oman lupansa. Ja aina kun tähän viitataan, täytyy muuttaa, muistaa se, mikä valta ja oikeus näissä kysymyksissä jää jäsenvaltioiden kontolle. Kiitoksia. No ihan lyhyesti sitten, mikä nyt vielä puhua, koska toivon, että nyt pidetään kirjaikataulusta. Komission. Niin komissiolle vain. Sanoitte, että on vaikutusten arviointimenettely yleinen rajat ylittäen, mutta että pitää sitä olla oma. Eli mikä tässä nyt on hierarkia siinä vaiheessa, kun on ristiriita, eli mikä on hierarkia? Eurooppalainen arviointi vai sitten jokaisen valtion oma arviointi? Siis näinkö se toimisi? Siis There are two types of situations. One is... Ka- kahdenlaisia tilanteita. Ajatellaan, että meillä on esimerkiksi jäsenvaltioiden ydinprojekti, ja se vaikuttaa muihinkin ma- maihin mahdollisesti. silloin se maa, jossa tämä ydinprojekti on, se, se voi yksin tehdä päätöksen. Teidän tapauksissa ten projekteissa ja muissa on useita jäsenvaltioita, jotka ovat jo sanottajia siellä molemmissa. Täytyy rakentaa infrastruktuuria. Sillä molempien maiden pitäisi yhdessä pitää huolta, että projektit täytäntöön pannaan kansallisen järjestelmän mukaisesti. Mutta direktiivissä pyrimme siihen, että eri vaatimukset on otettu huomioon esimerkiksi julkisessa kuulemisessa – jossakin jäsenmaissa 15 päivää, jossakin maassa 30, jossakin 45. Tässä muutoksessa pyrimme siihen, että 35 päivää minimi, 60 maksimi, 30 päivää jatkoa. Kaikki ovat relevantteja ja myöskin pelikentän tasoittamiseksi rajat ylittävissä projekteissa. Mutta projektin hyvät hyvästä on se suvereni maa, sen ministeri TNT-tapauksessa Ranska ja Espanja, kummankin hallitukset, niiden täytyy tehdä päätös projektista. Lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi omaisuuskysymykset, niitä ei EU-lainsäädäntö käsittele, mutta olla relevanttia kansallista lainsäädäntöä liittyen sen, kuka on vastuussa. Mr. Kucheri, do you want to Herra Kutseri, haluatteko sanoa vielä jotakin lopuksi? Grazie, signor President. Eh, ehm. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten nähtiin, niin tämä keskustelu oli hyvin mielenkiintoista. Edellisessä kokouksessa, kun keskustelimme näistä tarkistuksista, niin vetosin siihen, että kaikki pitäisivät kiinni tästä direktiivin alkuperäisestä hengestä. Tietyt tarkistukset poikkesivat tästä aiheesta, mutta täytyy myöskin arvioida sosiaalisia ja taloudellisia sekä ympäristöllisiä arvoja näissä ehdotuksissa. Kuten aluksi sanoin, me pidämme komission ehdotusta hyvänä keskustelu ja tehty työ näinä päivinä, koska meillä on nyt aikarajoituksia, niin se johti hedelmälliseen keskusteluun ja saimme myöskin hyviä tarkistuksia ja uskon, että huomenna äänestyksen jälkeen pystymme sitten toimittamaan lausunnon ympäristövaliokuntaan. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ovat olleet hyvin avuliaita tässä työssä ja kiitän kaikkia jäseniä, jotka ovat olleet mukana tässä keskustelussa ja tehneet tarkistuksia. Kiitos. Kiitos. Asiasta äänestetään huomenna, kuten täällä tuli todettua. Ja ympäristövaliokunta äänestää 10. heinäkuuta. Ja kolmaskin lausunto meillä on Envivaliokunnan mietintöihin Meillä on täällä enemmän lausuntoja ennivalikunnille kuin liikenneasioita esityslistallamme. No, oli miten oli kyse, on Euroopan liikenneteknologian strategian kehittämisestä tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi. Esittelijä on edustaja Kramer. Mikael, ole hyvä. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää lämpimästi varjoesittelijöitä. Yhteistyö ja keskustelun on erittäin hedelmällistä. Hyviä kompromisseja on saatu aikaan. Ja oikeastaan olen luottavaisin mielen sen suhteen, että hyvä yhteinen kanta saadaan tästä muodostettua. Periaatteessa komission teksti on kunnossa, mutta pieniä muutoksia meidän täytyy siihen pyrkiä saman aikaan. Lähtökohdat hyvät, kompromissi on saatu aikaan. Tässä pyritään vahvistamaan teknologian neutraaliutta. Ja kun tarkastelemme tuloksia ja sitä tapaa, jolla tuloksiin on päästy, niin totean, että itse en ole mikään insinööri. Eihän insinööri olisi mitään vikaa ole tietystikään, mutta joka tapauksessa tarkoituksena on vähentää päästöjä. Ja näihin tavoitteisiin täytyy päästä parhaimmaisella tavalla teknologiaa neutraaliuden kautta. Ja kun tarkastellaan kilpailua, niin sosiaaliset olosuhteet täytyy ottaa huomioon niin, ettei tässä synny mitään sosiaalista polkomyyntiä, sosiaalidumppausta. Tämä täytyy ottaa huomioon. Tärkeää tässä oli meteli, melukysymys. Viimeiset kaksi vuotta parlamentissa ja valiokunnassa on valtavasti ponnisteltu asian puolesta. Nyt kaikki ovat, kaikki ovat sen mieltä, että asia täytyy kiinnittää huomiota. Minua hämmästytti se, että minun luonnostani kritisoitiin, kun sanon, että melua ei ole riittävästi otettu huomioon. Yhtäkkiä tämä on kuitenkin realiteetti se, että nyt ollaan kriittisiä melun suhteen. Näin pitkällä on päästy parissa vuodessa. Ja myöskin värinällä on oma roolinsa, kun puhutaan metelistä. Berlinissä esimerkiksi autojen tai pikemmin rakennusten seinät heiluvat liikenteen vuoksi. Emme tietenkään säännellä kaikkia asioita. Voimme säätää lakeja ja peräkuluttaa tekniikkaa, mutta ihmisten käyttäytyminen on se asia, joka pystyy muutoksella samaan aikaan, ja tämä on erittäin tärkeää. Tähän liittyy osaltaan myöskin se, että täytyy varmistaa se, että liikuntavammaisillakin on mahdollisuus liikkua ja he voivat käyttää kaikkia julkisia palveluita hyväkseen. Ja sitten integroitu liikenneketju, mikäli käyttää julkisia kulkuneuvoja matkustaakseen esimerkiksi lomapaikkaan pitäisi saada jonkinlaista kannustinta tällaisesta toiminnasta. Kaiken kaiken katsoin, että tuossa on hyvä. Olen teidän iloinen siitä, että nyt voin keskustella teidän kanssa tästä asiasta vielä ennen huomista äänestystä. Kiitoksia. Kumut Sakkos puhuu Pirkerin puolesta. Hän edustaa kansan puoletta. Olkaa hyvä. German, uh, on behalf of... Kiitoksia. Pirkerin puolesta luen nyt hänen puheenvuoronsa. Anteeksi, miten pitkä tämä puheenvuoro on? That's fine. 20 sekuntia, tai ehkä 30. Read somebody. Oh, hyvä. Kun joku lukee jonkun ihmisen puhetta ja sitten puhuu ja puhuu ja puhuu, niin tämä on ikävää. Me olemme koordinoineet tätä ja ottaneet huomioon teidän kantanne. Eli prioriteetit EPP-kannalta liittyen eurooppalaiseen teknologistrategiaan tulivat esille ensimmäisessä keskustelussa. Ja minun ja kollegani tarkistukset liittyvät tärkeisiin kohtiin, eli ensinnäkin ratkaisut liittyen kaupunkiliikkuvuuteen, toiseksi meluongelma pitää ottaa huomioon, kun kehitetään uutta teknologiaa ja konsepteja, ja kolmanneksi vaihtoehtoiset järjestelmät ja uutta teknologiaa pitää ottaa huomioon, neljäs käyttäjäystävällisyys ja uusien järjestelmien edullisuus älyjärjestelmät, logistiset muutokset, teknologian neutraalisuus, suurempaa tukea SMESlle ja pitää keskittyä älykkäisiin lippu- ja maksujärjestelmiin. Kiitoksia niille, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja kiitoksia Kramerille erinomaisesta työstä ja hyvästä yhteistyöstä kompromissien osalta. Kiitos. Much, Mr. I'm very grateful. Kiitos herra Komutsakos, olen kiitollinen tästä teidän lyhykäisyydestäni. SND-ryhmän puolesta herra Liberatski, te edustatte täällä ertok, Rova Herzogia, eikö niin? be... Toivottavasti puhutte aivan lyhyesti lyhyesti. Puhun lyhyesti, mutta ei puhu niin lyhyesti. Pyydän ensinnäkin anteeksi Liberatskin puolesta sitä, että hän ei päässyt paikalle. Ja on se kiittää esittelyä hänen erilaisesta työstään erityisestikin siitä, että sosiaalinen ulottuvuus on otettu mukaan kompromissiin B. Monet tarkistuksista on, ovat erittäin hyödyllisiä. Niillä pyritään erittäin tasapainoisen omalta mietintöön, joka voidaan sitten toimittaa komissiolle tiedoksi. Hienoita tutkimus- ja innovaatiotoimet ja erityisessä pk että on haluttu voimakkaammin EU-tuen piiriin. Kompromissit saavat täyden tukeni varjoesittelijänä Voisin lisätä seuraavat seikat tähän mietintöön. Kolme seikkaa. Ensinnäkin melupäästöt ja värinä, jota aiheutuu ei pelkästään rautateista, vaan muistakin liikennemuodoista. Juuri tämä vibraatio värinä, joka aiheutuu liikenteestä, on haltu mukaan. Tarkistus 42 tähän liittyy. Lisäksi pitäisi kehittää tutkimus- ja tuotekehitykseen raideliikenteen puolella niitä saadaan kestävämpiä komponentteja aikaan ja huokeampia infrastruktuureja. 10 ja 74 tarkastukset esimerkiksi liittyvät tähän. Kolmanneksi eurooppalainen satelliitin navigointijärjestelmä, kuten Galileo, pitäisi ottaa osaksi tehokasta liikkuvuutta Euroopassa. Uskoakseni hyvin suuri kysyntä on juuri tällä puolella innovaatioiden osalta. Siksi tarkistus 63 on tehty. Siis Bilbao. Kiitoksia. Sitten Bilbao liberaalien nimessä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää Krameria kompromissitarkistuksista, joita hän on laatinut ja joista on neuvoteltu ja jotka on otettu mukaan. Siellä on mukana minun ryhmäni tarkistukset. Ja korostaisin, että kompromissitarkistuksissa on korostettu sitä, että meidän on parannettava intermodaalisuutta ja yhteentoimivuutta. Meillä pitää olla selkeä strategia Euroopan tasolla. Meillä pitää olla parempaa hallintoa liikennevirtojen osalta. Meillä pitää olla teknologisia välineitä, jotta voimme parantaa tätä hallintoa. Ja tässä on viitattu sosiaalisiin sääntöihin, jotta voimme välttää epäreilua kilpailua, jota on olemassa ja meidän täytyy katsoa, millaisia esteitä tämänhetkisillä liiketoimintamalleilla on ja miten niitä voidaan parantaa. Ja sitten melusta, joka tuli jo esille ja josta olemme samaa mieltä. Meidän on tuettava innovatiivitiota ja tutkimusta, kun kyse on perinteisten tapojen muutoksista liikenteessä ja siirrytään kohti erilaisia käyttötapoja ja tottumuksia. Ja on tarpeen parantaa ja edistää intermodaalisuutta liikenteessä. Ja meillä on oltava integroitu järjestelmä ja sähköinen tietojärjestelmä ja sähköinen lipun myyntijärjestelmä, ja sen täytyy pohjautua järjestelmiin, jotka ovat avoimia. Innovatiivio ja tutkimus pohjautuvat siihen, että poistetaan esteitä, jotta ne ovat käytettävissä, ja niiden pitää helpottaa käytettävyyttä, ja niiden tulee olla tehokkaita. Ja meidän täytyy kompromisseissa vielä erityisesti mainita se, että meidän täytyy selkeästi edistyä ratkaisujen osalta, jotka liittyvät liikuntavammaisuutta. Ja meidän täytyy kehittää infrastruktuuria ja miettiä uusia ratkaisuja. Tämä on mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja Euroopassa henkilöille, joilla on liikuntavammoja – ja tästä on puhuttu paljon, mutta kunnollisia ratkaisuja ei vielä Euroopan tasolla ole löytynyt. Sitten tarkistus 35, me tuemme sitä, koska siinä on vaadittu, että alue- ja paikallisviranomaiset Euroopan tasolla ja innovaatiopolitiikassa kehittävät toimintansa ja tuemme myöskin sitä, että julkiset instituutiot levittävät hyviä käytänteitä liikkuvuuden osalta, koska me katsomme, että meidän täytyy päätöksenteossa lähtee liikkeelle omalta alueelta. No. Rova Foster, jos ette halua, niin sitten herra Rubix. Mr. Rubiks on behalf... Rubiks, koeryhmän nimissä, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Voimme tukea eh- tehtyjä tarkistuksia ja ehdotuksia. Uskomme, että ne tuovat lisää selkeyttä ja myöskin auttavat ongelmien ratkaisemisessa. Minä tuen henkilökohtaisesti sitä, mitä kollegani juuri äsken sanoi. Me tulemme äänestämään puolesta. Kiitos. Kiitos sitten komission eh, puolesta. Rova Frederike, olkaa hyvä. Floor and for allowing me to contribute. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Kiitoksia siitä, me osallistutaan tämän keskustelun komission puolesta. Tutkimus ja innovaatiot ovat yksi tärkeimpiä pilareita liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa. Arvostamme esittelen varjoesittelijöiden ja kollegoiden tekemää työtä. Yleisesti ottaen pidämme hyvinä mietintöluonnoksen suosituksia. ja myöskin mitä tulee yhteiskunnallisiin haasteisiin 22, horisontti 2020 ohjelmassa ja liikennealan ongelmiin pidämme hyvin teidän Itren valikunta on tarkastellut budjettikysymystä liikennealalla. Katsomme, että on ikävää, että budjettia on leikattu. Komission budjetti noudatteli hyvin läheisesti sitä valkoisen kirjan hahmottelemalla strategia, joka teilläkin on esitelty. Te liikennevaliokunta olette se vahvistaneet. Hienoa, ikävää, että nyt on leikattu rahaa. Liikennesektori on monia haasteita vielä edessä. 60 prosentin tavoite, mitä tulee kasvihuonekaasupäästöihin, edellyttää sitä, että tutkimuksia, investointi, innovointia ja investointia tarvitaan enemmän ajoneuvojen osalta ja myöskin uusia liikennekonsepteja pitäisi kehittää kaupunkiluita varten. Tähän tarvitaan myöskin kaupunkilaisten kansalaisten tukia. Täytyy kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka kansalaiset mukaan. Olemme kohta juhlimassa Euroopan liikenneverkostojen vuosi päivää, taikka ne ovat merkittävässä asemassa. Monet eurooppalaiset yritykset ovat liikennealan edelläkävijöitä maailmasta katsottuna myöskin ajoneuvojen valmistajien erittäin pitkälle edistyneitä. Meidän tässä pitää kiinni ja varmistaa se, että liikennealan teollisuus pitää yllä Euroopan kilpailukykyä ja kasvua. Nykyisellä budjetilla voimme, meidän on hyvin, täytyy pyrkiä pitämään yllä näitä toimia. Meidän täytyy tukea parhaita eurooppalaisia tutkijoita, jotta me voidaan tehdä myöskin sosiaalitaloudellista, yhteiskunnallista tutkimusta ja tukea köyhimpiä, vähäosaisempia ihmisiä niin, että he pääsevät mukaan liikenne, liikennettä hyödyntämään. Tässä on muutamia esimerkkejä. Michael, anything you wanna... Michael, haluatko sinä jotakin poimia vielä esiin tästä keskustelusta? Uh, Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Aluksi en esitellyt kaikkea, mutta uskon, että meillä on nyt kattava kuva tästä mietinnöstä. Ja kiitoksia vielä kerran tästä hyvästä yhteistyöstä. Ja lopuksi vain sanon kiitos. Thank you very much. Vote is tomorrow. That brings us to the end. Kiitos. Äänestys on huomenna. Valiokunnan esityslista on tältä päivältä käsitelty ja ja kokous alkaa viidessä minuutissa. Kiitos.